Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, haluaisimme aloittaa. Puhun Saksaa. Arvoisat Euroopan parlamentin kollegat ja kansallisten parlamenttien kollegat, arvoisat muut työryhmämme osallistujat, minulle on suuri ilo äh, toivottaa teidät tervetulleeksi tämän parlamenttien värisen kokouksen kolmanteen osaan. Tässä äh, kokouksessa on kyse siitä, miten äh, kansalaisten ja perheiden elämää Euroopassa voidaan helpottaa entisestään. Tämä on hyvin arkaluontoinen, mutta myös hyvin tärkeä keskustelu ja haluaisin nyt keskustella vanhempien ja lasten oikeuksien suojasta. Yhä useammat Euroopan unionin kansalaiset muuttavat rajat ylittävästi opiskelemaan, työskentelemään, perustamaan yrityksen. Tällainen muutto toiseen jäsenvaltioon liittyy usein myös perhesuhteiden luomiseen uudessa valtiossa. Kuitenkin tämä johtaa myös siihen, että yhä useammat perheet, on yhä useammin rajat ylittäviä eroja ja eroperheessä vanhemmat saattavat muuttaa eri valtioihin ja tämä saattaa aiheuttaa huoltajuusongelmia lapsille ja ähm, vierailuoikeuksien äh, suhteen myöskin ongelmia. Pahimmassa tapauksessa jompikumpi vanhemmista saattaa äh, kidnapata lapsen. Nämä ovat kysymyksiä, jotka mm, aiheuttavat äh, ongelmia. EUn tasolla on Tällaisissa tapauksissa pystytty jo kehittämään äh, lainsäädäntöä ja Euroopan unionin perusoikeuskirja on oikeudellisesti sitova nyt ja siellä lasten oikeuksilla on tärkeä äh, osa 24 artiklassa sanotaan, että lapsella on oikeus äh, jatkuviin henkilökohtaisiin suhteisiin kummankin vanhempaan, ellei tämä ole edun vastaista. Ähm, Tämä koskee myös avioliittoon liittyvien oikeuksien täytäntöönpanoa. Tässä varmistetaan, että kummassakin jäsenval- kaikissa jäsenvaltioissa tunnustetaan vierailuoikeus. Lisäksi korostetaan sitä, että lapsille annetaan mahdollisuus kertoa oma kantansa kun asia käsitellään oikeudessa. Haagin sopimus 25. lokakuuta vuodelta 1908, joka käsittelee mm, lasten sieppausten yksityisoikeudellisia osia, niin on vielä vahvistettu. Meillä on nyt rajat ylittävien lapsisieppausten välittäjä ja tästä vastaa Roberta Angelilli. Hänen tehtävänsä on yrittää saada aikaan yhteisymmärrys kummankin vanhemman välillä. Lasten oikeudet ovat tässä aina etusijalla. Tätä ennen parlamenttia vuonna 2008 päätöslauselmassa teki konkreettisia ehdotuksia äh, kansainvälisten lapsikaappausten torjumiseksi. Tämä päätöslauselma oli vastaus komission tiedonantoon liittyen EU-laajaan strategiaan lasten oikeuksista. Juuri vähän aikaa sitten parlamentin vetomusvaliokunta reaktiona useisiin kirjeisiin teki tutkimuksen vanhempien oikeudesta lasten huoltajuudesta ja vierailuoikeuksista. Useat meistä mepeistä saavat paljon sähköpostia liittyen lasten sieppauksiin ja vanhempiin, jotka eivät pääse omassa valtiossaan oikeudessa eteenpäin. Vetomusvalikunnan tutkimuksessa käsitellään myös asetuksen täytäntöönpanon ongelmia ja lainsäädännön porsaanreikiä. Ja tänä päivänä saamme kuulla enemmän näistä tuloksista. Olemme saavuttaneet paljon tällä alalla, mutta meidän täytyy tehdä lisää ponnistuksia, jotta voisimme sulkea lainsäädännön porsaanreijät, saada täytäntöönpanoa parannettua ja sopeuttaa lainsäädäntömme uusiin perhesuhteisiin. Puhun tässä erityisesti kasvavasta hedelmättömyydestä, pareista, jotka päättävät ryhtyä kansainväliseen adoptioon tai kohdunvuokraukseen. Näillä vanhemmilla on usein ongelmia vanhemmuudensa tunnistamisessa muissa maissa, eivät esimerkiksi eh, ilmoittaa lastaan kouluun. Usein saattaa käydä niin, että vanhemmuuden tunnustaminen yhdessä valtiossa ei johda automaattisesti sen tunnustamiseen toisessa valtiossa. Ja siksi meidän tehtävämme on varmistaa oikeusvarmuus lapsille ja vanhemmille. Oikeudellisten asioiden valiokunta on siksi tehnyt tutkimuksen äh, rajat ylittävän adoption ongelmista ja sen tuloksetkin meille esitellään tänä päivänä. Nyt haluaisin puhua vielä rajat ylittävistä sopimuksista liittyen kohdunvuokraukseen. Tämänhetkiset kehitykset hedelmättömyyshoidoissa ovat johtaneet erilaisiin mahdollisuuksiin. Esimerkiksi vanhemmat pariskunnat, jotka eivät muuten voi saada lasta, voivat ryhtyä vuokraukseen, mutta tästä syntyy useita ongelmia, nimittäin vanhemmuuden tunnustaminen ja esimerkiksi lapsen kansalaisuus. Meidän täytyisi ryhtyä pohtimaan, miten voisimme poistaa esteitä eurooppalaisten vanhempien ja lasten tieltä. Tässä vieressäni istuu Sonia Beke eh, eh, Belgian eh, parlamentista. Ja lisäksi haluaisin toivottaa tervetulleeksi Roberta Angelillin. Hän aikoo aloittaa keskustelun pian. Ja lopuksi haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki puhujat. Heille, pyytäisin heitä pitämään kiinni kymmenen vuoden puheajasta, jotta meillä lopuksi olisi riittävästi aikaa keskustella. Ja minun täytyy todellakin tarkkaan katsoa näitä puheaikoja. Ja nyt katsomme Bryssel 2-asetuksen täytäntöönpanoa, erityisesti liittyen rajat ylittävään oikeuden päätöksen täytäntöönpanoa. Herra Gianpaolo Romano Sveitsin ähm, vertailevan lain tutkimuksen instituutista esittelee meille tutkimuksensa lasten, vanhempien vastuu lasten huoltajuus ja vierailuoikeudet rajat ylittävissä eroissa, äh, jonka hän on tehnyt parlamentin tilauksesta. Herra Romano. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, instituutti, jota edustan, on tehnyt Euroopan parlamentin tilauksesta tutkimuksen, joka liittyy lasten huoltajuuteen ähm, ja tapauksiin, joissa on rajat ylittävistä vierailuoikeuksista kyse. Me olemme halunneet tehdä tämän työn ja kiitämme näiden kokouksen järjestämisestä. Olemme voineet pohtia näitä kysymyksiä, joka on mahdollistanut myös tietyn edistys, edistyksen alalla ja, ja myös olemme voineet muotoilla suosituksia tulevaisuuden varalta. Minusta tämä Bryssel 2a-asetus on ollut tärkeä askel, kun ajatellaan tämänkin päivän järjestämistä ja kun ajatellaan sitä, että halutaan yksinkertaistaa tiettyjä tilanteita kansalaisten elämässä, kun ajatellaan tätä oikeuskäytäntöä ja ajatellaan kysymyksiä, jotka liittyvät lasten elämän järjestämiseen. Tuomioistuin antanut myös tästä merkittäviä päätöksiä ja nyt halutaan katsoa lasta siinä, miten hän on integroituna, integroituneena oman perheensä ympäröimänä ja nyt voidaan katsoa tätä alkuperäistä mekanismia ja toimivaltuuksia ja kansallista oikeuskäytäntöä, erityisesti Ranskan ja Saksan oikeuskäytäntöä, ja ne ovat osoittaneet, että äh, tässä on useilla eri elimillä toimivaltuuksia ja nämä poikkeukset kun ajatellaan kansallista lainsäädäntöä ja avioeroa käsitteleviä tuomareita. Vuodelta 2008 on tapaus Puolasta, jossa tämä poikkeus oli käytössä. Ja nyt on tiettyjä ö, syitä, miksi kieltäydytään tämän menettelyn käyttöä. Menettelyhän on yksinkertaistettu ja nyt asetus ottaa kantaa myös Haagin määräyksiin. Ja kun syntyy konflikti sen, ähm, niiden tahojen välillä, jotka ovat siis maa, jossa lapsi asuu, ja sitten maa, johon lapsi on kaapattu, ja kun ajatellaan koko tätä eurooppalaista aluetta, niin tämän oikeusmenettelyn perusteltu olemassaolo on tullut myös Rinna Epovski-päätöksen myötä perustelluksi. Toimeenpanevä eurooppalainen valta on ollut tässä myös perusteltua. Sitten kun katsotaan tätä kansallista ulottuvuutta ja eurooppalaista ulottuvuutta. Bryssel 2a asetuksen kannalta yhteenvetona voidaan sanoa, että näkymä on positiivinen. Tuomioistuin ei voinut ratkaista kaikkia tapauksia ja tämä ei estänyt sitä, että suoja, suojelujärjestelmä vanhempien puolelta Ja sieltä neljä tapausta. Ensimmäinen koskee tunnustamista. Kun ajatellaan lasten tapausta, 23 artikla viittaa tähän kansallisten oikeuskäytäntöjen soveltamiseen ja silloin kun halutaan torjua tämä tunnustaminen, Lobeljanskit päätös aivan äskettäin tehty Milanosta. Tämän päätöksen pohjalta katsottiin, että ei ole tarpeen kuulla lasta. Ja valtio, joka on kieltäytynyt tunnustamasta tämän päätöksen, sen täytyy antaa uusi päätös, joka on usein erilainen kuin, kuin alkuperäinen päätös, jota ei ole tunnustettu. Ja sitten tämä jou, jo, voi johtaa säännön huonoon soveltamiseen. Ja joitakin viikkoja sitten esimerkki osoittaa juuri tämän suuntaista. Ja halutaan luoda tällainen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, ja saksalainen päätös ja ranskalainen tuomioistuin ovat antaneet omat päätöksensä ja lapsi on tietämätön siitä, minkälaisia päätöksiä voidaan tehdä esimerkiksi kouluasioihin tai terveysasioihin liittyen. Ja jotkut näistä kysymyksistä ovat hyvin voimakkaasti ristiriidassa ihmisoikeusmääräysten kanssa, perusoikeuksien kanssa. Ja sitten vaikuttaa siltä, että tämä asetus täyttää toisaalta tehtävänsä hyvin, mutta sitten taas toisaalta ei riittävästi. Tänä aamuna komissaari Reding otti esille myös sen, mekanismin, joka liittyy kaikkiin päätöksiin ja niiden, niihin osoitettavaan vasta, vastavuoroiseen tunnustamiseen. Ja uskon, että tätä logiikkaa voidaan jo nyt hieman epäillä, koska on kyse erilaisista mekanismeista ja päätöksen kaksi eri osuutta, jotka toisaalta liittyvät liittyvät huoltajuuteen ja sitten taas toisaalta tapaamisoikeuksiin, niin siellä on tiettyjä ristiriitaisuuksia ja asiat, nämä kysymykset on jo sisällytetty Bryssel 2a-asetukseen. Ja sitten, jos ajatellaan tilannetta, jossa kun on konflikti että se asetetaan tuomioistuimen päätöksen alaiseksi. Tuomioistuimessa olisi erityinen elin, joka tekisi päätöksen tältä osin. Sitten toinen kohtani, niin kun ajatellaan yhteistyön mahdottomuutta päätöksen tekevän tuomarin ja vanhempien välillä – usein nämä kaksi vanhempaa ovat, asuvat eri maissa ja sitten miten toimivaltuudet jaetaan tällaisessa konfliktissa, koska vain yksi tuomari voi antaa päätöksen. Kaikilla tuomareilla kansallisella tasolla ei välttämättä ole vielä välineitä antaa päätöstä tällaisissa rajat ylittävissä tilanteissa. Ja kun ajatellaan italialais-saksalaista tapausta, saksalainen tuomari lapsen la, etujen nimissä halusi katsoa tilannetta saksalaisesta näkökulmasta käsin ja ja sitten taas toinen tuomari oli maasta, jossa toinen vanhempi asui ja hänelle annettiin mahdollisuus antaa lausuntonsa siitä. Ja tämä oli siis italialaiselta puolelta. Ja siinä tapauksessa saksalaisen tuomarin täytyisi ottaa huomioon nämä perustelut. Eli tämä päätös olisi silloin muodollisesti saksalainen, mutta kuitenkin toisaalta se olisi saksalais-italialainen siinä mielessä, että italialainen tuomari antaisi siihen myös omat näkemyksensä. Ja tässä voitaisiin käyttää hyväksi eurooppalaista verkostoa. Tämä ehdotus ei ole mitenkään epärealistinen, koska järjestelmä itsessään tarjoaa ja tiettyjä mekanismeja artiklassa 15 on viittauksia tämän suuntaisesti. Sitten kolmas ehdotus. Ja silloin on kyse siis ähm, siitä lainsäädännöstä, jota sovelletaan silloin, kun on kyse avioerotilanteesta. Siinä on tiettyjä ongelmia, jos on kyse pariskunnasta, joka ei ole naimisissa, tai sitten jos on tapaus, jossa tämä on tehty ranskalaisen lain pohjalta, tai sitten jos se on tehty saksalaisen lain pohjalta. Ja kun ajatellaan sitten, mikä on se laki, jota sovelletaan ähm, sitten vanhempien vastuuden tai huoltajuuden kannalta, siihen on olemassa myös taustana taustalla Haagin yleissopimus. Ja olisi hyvä, jos ajatellaan tätä määritelmää, mikä on se laki, jota sovelletaan, ja tämä pitäen mielessä koko ajan lapsen etujen huomioon ottamisen. Kun ajatellaan ranskalaista lakia, se on yleensä jalomielisempi tai reilumpi ranskala, isää, isän suuntaan. Ja Kiitokset kaikille. Paljon kiitoksia tästä tutkimuksen tulosten yhteenvedosta. Sain sen vaikutelman, että kokonaisuudessaan tase on varsin myönteinen, vaikka EU-tuomioistuin ei voinutkaan kaikkea ratkaista. Olen kovin pahoillani, että tässä juuri saksalainen tuomioistuin oli ongelmatapaus. Todellakin Saksassa äidin oikeudet ovat varsin vahvat, mutta tämäkin on muuttumassa. Nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi Ratun Mendersin, joka on Astenin oikeus valiokunnasta paikalla ja sitten haluan mennä seuraavaan kohtaan, nimittäin rajat ylittävään tapaamisoikeuteen. Ja tästä eh, kertoo meille Gabriela ähm, Tuomat Varo, eh, joka on Viinin ähm, paikallisoikeuden puheenjohtaja. Kiitoksia, että saan olla paikalla täällä ja kiitoksia, että voin puhua tässä äh, täällä kokouksessa. Minä haluaisin nyt käsitellä sitä, miten tuomioistuimet käsittelevät tapaamisoikeutta, miten tapaamisoikeus voidaan varmistaa. Tapaamisoikeus on hyvin herkkä kysymys. Se on artikla 8 mukaisesti perusoikeus, vanhempien ja lasten välinen sen yhteydenpito on siinä määritelty oikein. Ja se on hyvin vaikea toteuttaa eh, jo maan sisällä ja rajat ylittävästi se aiheuttaa vielä enemmän ongelmia. Monenkeskisissä sopimuksissa päähuomio keskittyy valtion sisäisten päätösten täytäntöönpanoon soveltamiseen. Kuitenkin EU:ssa nyt yhä enemmän vaikuttaa siltä, että täytyy tehdä mm, kattavampia sopimuksia ja tällä tavoin monenkeskiset sopimukset siirtyvät syrjään. Päätösten tunnistamisen lisäksi pitäisi nyt tavoitteena olla luoda kansainvälisiä mekanismeja ja välineitä, jotka antavat tukea rajat ylittävän tapaamisoikeuden toteuttamisessa. Missä on sitten ongelma, kun puhutaan tapaamisista lasten ja vanhempien välillä sen jälkeen, kun on siirrytty asumaan toiseen jäsenvaltioon? Mietitäänpä nyt ensin, mitä oikeudellisia välineitä meillä on käytössämme tämän ongelman ratkaisemiseksi. Täällä puhuttiin jo Bryssel 2a-asetuksesta. vanhempien vastuun tunnustaminen koskee myöskin selkeästi tapaamisoikeutta ja antaa tiettyjä takeita tälle oikeudelle. Meillä on myös eurooppalainen huoltajuussopimus pohjalla ja meillä on myös Haagin lapsisieppaussopimus, kun on kyse lapsisieppauksista ja vierailuoikeudesta. Toinen kysymys. Pääongelma kansainvälisten tapausten ratkaisemisessa, ja tämä nousee yhä useammin esille, on se, että määritellään kansainvälinen vastuu. Kysymys siitä, mikä tuomioistuin vastaa tapauksesta, on kysymys, joka on todella tarpeen selvittää ennen asian käsittelyä. Bryssel 2a-asetus määrittää, että vastuutuomioistuin on se äh, tuomioistuin, jossa lapsella on pääasiallinen kotipaikka. Ja jos lapsi siirtyy asumaan toiseen valtioon, niin vastuu säilyy tällä tuomioistuimella ainakin vielä kolme kuukautta. Miksi? Tämä äh, tarkoitus on se, että jos on jo asia vireillä, niin äh, asia pysyy käsittelyssä tässä tuomioistuimessa ja se mahdollistaa sen, että äh, vanhemmat voivat pyytää sopeutusta muutettuun tilanteeseen ja tiedätte, että sitten jos lapsi on viety vastoin luvan vastaisesti toiseen maahan tai palautettu, niin silloin nämä tuomioistuimet ovat vastuussa kokonaisen vuoden. Tässä on kyse oikeuden päätöksen määrittämisessä, joka voidaan toteuttaa muissa jäsenvaltioissa ja Bryssel 2a-asetuksessa luotiin eurooppalainen vierailulupa. Eurooppalainen tapaamisoikeus. Tämä johtaa siihen, että jäsenvaltiossa myönnetty tapaamisoikeus voidaan toteuttaa, panna täytäntöön saman tien – ilman, että tarvitaan ylimääräisiä täytäntöönpanojulistuksia, ilman että ähm, tämä voidaan asettaa kyseenalaiseksi ja myönnän, ähm, kuten edellinen puhujakin sanoi, että tämä ei ole aina ihan helppoa äh, tuomioistuimelle. Tämähän äh, johtaa siihen, että ei voida enää kyseenalaistaa täytäntöönpanoa eikä myöskään täytäntöönpano valtiota voida valvoa. Täytäntöönpano menettely on täytäntöönpano valtion oikeuden alainen, siis ainoastaan menettely Ja vain tässäkin tämä Ordre Public-ongelma voisi nousta esiin. Nimittäin ainoastaan silloin, jos menettely tapa rikkoo sellaisia periaatteita, jotka ovat perustavanlaisia. Menettely tapamahdollisuudet ovat kuitenkin, ne on käsitelty eri jäsenvaltioissa hyvin eri tavalla ja useassa valtiossa, kuten myöskin Itävallassa, ei ole mahdollista mm, äm, pakottaa, pakottaa tähän tapaamiseen, mikäli toinen vanhemmista ei sitä noudata. tapaamis... Meillä on erilaisia tilanteita. Tapaamisoikeus vanhemmalle, jonka lapsi on siepattu toiseen valtioon. Tai sitten lapsi on palautettu huoltajalleen, mutta lapsen tapaamisoikeus vanhempaan, joka hänet on siepannut. Tai siinä tapauksessa, että lapsen palautus jota ei toteuteta, suhteen ylläpitäminen jälkeen jääneeseen vanhempaan. Ja kaikki nämä ongelmat liittyvät tapaamisoikeuteen. Sitä on sovellettava muuttuvaan tilanteeseen yhteyden katkeminen on pystyttävä välttämään ja tällainen asia on vältettävissä ainoastaan kiireellisillä päätöksillä. Sitten syntyy matkakustannusten ongelma ja rahoituksellinen, taloudellinen tuki näille vanhemmille. Ja lisäksi on pohdittava vaihtoehtoisia mm, välineitä, kuten kansainvälinen sovittelu – jotta voidaan helpottaa tällaisia yhteyksiä, välttää yhteydenpidon katkeaminen ja väärinkäsitysten syntyminen. Ja viimeinen asia juuri liittyen lapsikaappaukseen on se, että vanhempien pelko siitä, että tulee lisää uusi kaappaus, se voi olla esteenä tapaamisoikeuden toteuttamiselle. Ja tätä pelkoa on lievitettävä esimerkiksi sitä kautta, että äm, tapaamisessa on valvoja paikalla. Lähtövaltion tuomioistuin on vastuussa huoltajuudesta ja tapaamisoikeudesta, mutta sitten lapsen uusi kotivaltio taas käsittelee kiireelliset kysymykset. Ja nyt esittelen teille tapauksen, joka esittelee tätä ongelmaa. Doris Pofse, Mauro Alpagoa vastaan, Itävalta, Italiaa vastaan. Euroopan unionin tuomioistuin on ensimmäinen heinäkuuta 2010 käsitellyt tätä tapausta. Nelivuotiaan lap, vanhemman lapset elävät Italiassa. He eivät ole naimisissa, heillä on yhteishuoltajuus ja he eroavat. Ja isä pelkää, että lapsi muuttaa äidin kanssa rajan yli ja hän saa kiireellisen päätöksen Italian tuomioistuin, joka kieltää tämän. Lapsi ja äiti muuttavat kuitenkin ulkomaille ja silloin suhde yhteys isään ja lapsen välillä katkeaa. Ja nyt kuuluukin kysymys, mitä tällaisessa tapauksessa voidaan tehdä. Tässä tapauksessa Italian tuomioistuin teki kiireellisen päätöksen, jossa annettiin määräaikainen tapaamisoikeus. Tällainen eurooppalainen tapaamisoikeus, josta puhuin. Valitettavasti äiti osittain poikotoi tätä tapaamisoikeutta. Ja nyt tulemme toiseen ongelmaan näissä päätöksissä. Miten tällainen tapaamisoikeus toteutetaan? Mitä mahdollisuuksia toisella mm, vanhemmalla on, vanhemmalla, joka asuu toisessa valtiossa, toteuttaa tapaamisoikeuttaan. Ja jo tässä vaiheessa pitäisi olla mahdollisuus nopeaan ja tehokkaaseen kansainväliseen sovitteluun, jottei syntyisi lisää haittaa suhteiden katkeamisen kautta koska valtion sisäiset täytäntöönpanomahdollisuudet eivät usein ole riittäviä ja ne ovat vielä hankalampia ulkomailta käsin minun kuvamassani tapauksessa sen jälkeen, kun ensin kieltäydyttiin palautuksesta, italialainen tuomioistuin määräsi lapsen palauttamisen. Eli loppujen lopuksi lapsi tullaan palauttamaan Italiaan. Ja onnistuneen palautuksen jälkeen ja sen jälkeen, kun on selvitetty Italian tuomioistuimessa se, kuka tulevaisuudessa mm, saa lapsen huoltajuuden, syntyy varmasti uudelleen se kysymys, miten äh, tapaamisoikeus varmistetaan toiseen vanhempaan joka todennäköisesti asuu toisessa valtiossa ja se ei aina ole e, ihan helppoa, se on jo selvää tässä tapauksessa. Toivottavasti olette samaa mieltä kanssani, että mm, yhteydenpidon ylläpitäminen toiseen vanhempaan rajat ylittävissä tapauksissa e, nostaa esiin vielä e, hankalampia ja vaikeampia ongelmia kuin jos kyseessä olisi täysin kansallinen tapaus tapaamisoikeuksien tunnustaminen ja täytäntöönpanon pitäisi kuitenkin olla etusijalla. Ja tässä jo aluksi sanottiin, että lapsilla on perusoikeus suhteisiin kumpaakin vanhempaan. Minä pyytäisin, että meillä, toivoisin, että meillä olisi uusia välineitä, kansainvälistä sovittelua, rahoitustukea, mitä tulee matkustuskustannuksiin ja uudenlaisia tapaamisia, joissa on tukihenkilö mukana. Kiitoksia. Kiitoksia tästä puheenvuorosta, tästä hyvin hankalasta aiheesta. Eurooppalainen tapaamisoikeus, joka on Äh, täytäntöön, äh, heti täytäntöön pantava, mutta ei sitten äh, onnistu kuitenkaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on jo ristiriita. Menemme nyt sitten seuraavaan aiheeseen. Lasten lapsisieppaukset, Haagin yleissopimus ja Bryssel 2a. Tässä meillä on Julianne Hirsch, joka on kansainvälisen siviilioikeuden asiantuntija. Olkaa hyvä. Kiitos. Puhun tänään varapääsihteerimme William Duncanin tilalla, koska hän valitettavasti joutui jäämään pois ja hän pyytää anteeksi, että hän voi olla tänään täällä, joten aion pitää hänen puheensa. Puhun lasten laittomasta sieppaamisesta ja Haakin yleissopimuksesta ja sen suhteesta Bryssel 2a yleissopimukseen. Haagin yleissopimuksessa on nykyään 82 valtiota mukana ja se muistuttaa, tai se on tällainen tärkein instrumentti, joka takaa lasten palauttamisen sieppaustapauksissa EU-jäsenvaltioissa. Vaikka mitä tämän välineen operatiiviseen käyttöön tulee, niin sitä Bryssel 2a-yleissopimuksella on säädelty mitä Bryssel 2a-sopimuksen kunnioittamiseen tulee, ja sehän heijastaa korkeinta integraatiotasoa aluetasolla. Sen tarkoituksena on ollut tiukentaa yleissopimuksen toimintaa siten, että on otettu hyvin tiukat aikarajat, mitä Haagin menettelyyn tulee, ja samalla on haluttu vahvistaa myös viranomaisten asemaa niissä maissa, joista lapsi on siepattu. Mitä tulee 1980 yleissopimuksen osapuoliin, maihin, niin se jatkuvasti lisääntyy. Ja mitä tulee islamilaiseen maailmaan, siis siihen maailmaan, joka perustuu islamilaiseen lainsäädäntöön, Marokko oli siis ensimmäinen, joka osallistui yleissopimukseen Muut valtiot ovat valmistelemassa liittymistään, kuten Venäjä, Singapore, Japani, Etelä-Korea, Kenia ja Filippiinit. Yksi suurimmista haasteista, mitä kansainväliseen ongelmaan lasten sieppaamistapauksissa tulee, on se, että saataisiin vahvempi pohja yhteistyölle islamilaismaailman kanssa. Mitä siis tulee lasten saapa, sieppaamiseen Euroopan maista sellaisiin maihin, kuten esimerkiksi Egyptiin, Pakistanin kautta kaikki tämä on lisääntynyt. Siis kun yritämme parantaa yhteistyötä, niin se tapahtuu muun muassa kahdenvälisillä sopimuksilla, välityksen lisäämisellä. Siihenhän on viitattu jo eri puheenvuoroissa tänään. Ja samalla on pyritty myös kuten täällä on eri tilanteissa mainittu, äh, on haluttu parantaa eri oikeusjärjestelmien uskottavuutta, mitä esimerkiksi tulee tämän uskottavuuden lisäämiseen, mitä tulee Maltan prosessiin, jonka Haakin yleissopimus tai Haakin konferenssi käynnisti viisi vuotta sitten ja jonka tarkoituksena on edistää tuomareiden ja korkeiden virkamiesten yhteistyötä niiden valtioiden välillä, jotka ovat Haakin sopimuksessa, yleissopimuksessa mukana ja sen ulkopuolella ja myös Euroopan tuomareiden ja viranomaisten kesken. Ja tätä on haluttu yleissopimuksessa tukea. Pitkän aikavälin tavoite on varmistaa, että paremmalla yhteistyöllä on vahva perusta, kuten 1980 yleissopimuksessa on sanottu. Muun muassa parantamalla välitystä ja aloitteella, joka Haakin konferenssissa on tehty Maltan prosessissa, eli on haluttu rohkaista näitä välitysrakenteita Haakin ulkopuolisissa valtioissa – ja minun on sanottava, että mitä välitykseen tulee, niin valitettavasti se on yhä laillisen perustan ulkopuolella, koska on sellainen vaara äh, lapsisieppaustapauksissa, että tällaisissa sieppaamistapauksissa suositaan sieppaavaa vanhenta, vanhempaa ja sitten toinen vanhempi joutuu neuvottelemaan äh, sopimusoikeuden puole, puolella. Eli tässä tapauksessa on välitystä parannettava, sovittelua parannettava. Ja on tärkeää, että näitä sopimuksia eri oikeusjärjestelmissä kunnioitetaan ja silloin kun ei sopimusta ole, niin meidän pitäisi löytää joku oikeudellinen ratkaisu näissä tapauksissa. Miten sitten voimme parantaa kehitystä tällä alalla? No ensiksi jatkamalla luottamusta ja kunnioitusta lisäävää toimintaa eh, muun muassa Maltan prosessilla ja Euromit-ohjelmalla ja sillä tavalla, että annetaan paremmat mahdollisuudet eh, vuorovaikutukselle tuomareiden ja viranomaisten välillä. Ja haluaisin viitata tässä kahteen konferenssiin, joita on suunniteltu. Siis Haagin konferenssi on suunnitellut pidettäväksi lähitulevaisuudessa yksi Marokossa – Euroopan TAIPEX-ohjelman yhteydessä joulukuussa 2010 ja huhtikuussa 2011 Katarissa. Tietysti Haagen konferenssi jatkaa niitä pyrkimyksiä, pyrkimyksiä parantaa yhteistyötä valtioiden välillä järjestämällä alueellisia konferensseja. Toinen, kohta, toinen asia, joka on tärkeää, jota on tärkeää korostaa, kun puhumme lisäkehityksestä tällä alalla on se, että meidän pitäisi jatkuvasti korostaa yhteisiä arvoja, jotka heijastuvat yhdistyneiden, kun, e, yhdistyneiden kansakuntien lasten oikeus yleissopimuksessa. Ja kaikki nämä valtiothan ovat samaa mieltä siitä, että lapsen perus, lapsilla on perusoikeus pitää yhteyttä ja henkilökohtaisiin suhteisiin molempiin vanhempiinsa – ja UNCHR myös artiklassa 11 viittaa valtioiden velvollisuuteen yhteistyöhön silloin, kun lapsia siepataan laittomasti. Joten mitä näihin yhteisiin arvoihin tulee, niin jos keskitymme niihin, niin voimme saada aikaan parempaa kehitystä tulevaisuudessa. Hagen yleissopimus on ollut voimassa yli neljäs vuosisadan ja tietysti tälläkin yleissopimuksella on edessään haasteita. Ja haluaisin mainita niistä yhdeksän. Ensimmäinen on se, millä tavalla voidaan varmistaa se, että konferenssin menettelyt toimivat pikaisesti, että ne ovat tehokkaita ja millä tavalla voidaan varmistaa esimerkiksi kotiväki, perheväkivaltatapauksissa, että 30 artiklan poikkeuksia sovelletaan oikein, että lasten palauttaminen tapahtuu turvallisissa oloissa sekä lapsen että vanhemman kannalta ja millä tavalla voidaan säilyttää kansainvälinen johdonmukaisuus, kun puhutaan tämän instrumentin välineen avaintekijöistä, millä tavalla voidaan varmistaa yhteydenpito keskeisten viranomaisten välillä niin, että tämä toiminta on nopeaa, joustavaa ja millä tavalla voidaan hyvin nopeasti ryhtyä menettelyihin. Yhdessä, ja siis siinä tapauksissa, joissa on otettava huomioon molemmat vanhemmat, sekä sieppaava että se, jolle lapsi palautetaan, niin että he voivat päästä osallisiksi menettelystä sekä maassa, josta lapsi on siepattu, että maassa, jonne lapsi on tarkoitus palauttaa millä tavalla voidaan parantaa tietoisuutta ehkäisevistä strategioista. Niitä tulee kansainvälisiin perheiden yhdistämisiin ja millä tavalla voidaan parantaa rajat ylittävää, siis oikeutta yhteydenpitoon vanhempien ja lapsen välillä ja millä tavalla voidaan varmistaa se, että tuomarit 82 sopimusosapuolivaltiossa ovat tosiaan ajan tasalla, mitä tulee yleissopimuksen täytäntöönpanoon niin, että tuomareille annetaan koulutusta ja että yhteydenpidossa on mahdollisuus kehittää molemminpuolista luottamusta ja olla suoraan yhteydessä ja yhteistyössä joissakin yksittäisissä tapauksissa – ja viimeiseksi, ja tämä on ehkä kaikkein tärkein asia, millä tavalla voidaan kehittää neuvottelukulttuuria silloin, kun on kysymys lasten palauttamisesta, ja millä tavalla voidaan sovittelua ja muita ratkaisumalleja kehittää silloin, kun lapsia siepataan. Tässä joitakin niistä haasteista, joita 1980 yleissopimuksella on edessään. Ja Haakin konferenssi yhtä kuin myös alueelliset, maailmanlaajuiset ja yhteiset osapuolet yrittävät tietysti vastata haasteisiin monella eri tavalla, joista haluaisin mainita joitakin, eli esimerkiksi kehittämällä erilaisia oppaita, jotka koskevat hyviä toimintaperiaatteita. Meillähän on joitakin, jotka koskevat 1980 yleissopimusta, rajat ylittävää yhteydenpitoa muun muassa ja sovittelusta ollaan kehittämässä myös yhtä. Ja toisena toimena on informaation vaihdon, tiedonvaihdon parantaminen, tukeminen esimerkiksi Inkada-tietokannan avulla. Siellä on tärkeitä kansallisia päätöksiä eri kielillä, tilastotietojen krääminen – yleissopimuksen toimivuudesta, kansainvälisen Haagin verkoston kehittäminen ja nykyään tämä verkosto sisältää, tai siinä on mukana jo 50 tuomaria ja on erityisiä komission kokouksia, joita pidetään säännöllisesti. Seuraava pidetään kesäkuussa 2011. Ja tietysti sellainen aloite, joka on erittäin mielenkiintoinen. Olemme varhaisessa vaiheessa keskusteluissa siitä, millä tavalla voitaisiin täydentää 1980 yleiskokousta pöytäkirjalla. Näen, että aika rientää. Ja teillä on paperi omassa aineistossanne. Joten haluaisin vain sanoa, että meillä on kaksi ajankohtaista aloitetta. Toinen on tämä opas tai joka koskee hyviä toimintaperiaatteita. Kansainvälinen liikkuvuus on lisääntynyt ja se on lisääntynyt tosiaan siten, että se on, sen kustannukset ovat olleet suuria lapsille. 1980 yleissopimus on yhä kansainvälisen yhteistyön keskiössä, jotta voitaisiin tämän avulla torjua lasten laiton sieppaaminen ja jatkuvasti Haagin Haakin konferenssi aikoo jatkuvasti panostaa sen varmistamiseksi, että Haagin yleissopimus on tehokas ja suojelee lapsia. Kiitos. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia. Toinen puhujamme tästä aiheesta on Rova Kristina Blacklaws. Hän on Englannin ja Walesin oikeudellisen yhdistyksen jäsen. Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Toisin kuin maanmieheni aamupäivällä olen sitä mieltä, että en ole tyypillinen britti. Minä olen Kristiina Blacklaws ja olen asianajaja Law Society Englannissa ja Walesissa on keskuselin ja meillä on tuhansia jäseniä. Meillä on toimisto täällä Brysselissä ja haluamme varmistaa, että äm, niillä on hyvää lainsäädäntöä ja mahdollisuus ö, oikeamittaiseen oikeuden luomiseen ja olemme olleet mukana valmistelemassa tätä asiakirjaa. Kuulitte tässä Julian Hirschia, siitä, miten 1980 Haagin yleissopimus on toiminut. Meillä on myös uusia välineitä ja meillä on Bryssel 2a-asetus. Ja kun ajatellaan näitä tärkeitä välineitä, on hyvä tehdä niistä yleinen näkymys ja haluaisin myös katsoa, miten Englannissa ja Walesissa on näitä asioita käsitelty ja myös katsoa, mitä tulevaisuuden työalueita meillä voisi olla. Meillä on kaksi muotoa lapsi joko laiton lapsen kuljettaminen pois tai haltuun otto. Molemmat ovat ö, jäsenmaiden lainsäädännön mukaisesti huoltajuusoikeuden loukkaamista. Kuten muissakin perheoikeuden aloissa, aloilla näissä tapauksissa nämä tapaukset ovat hyvin tunteenomaisia, ne koskettelevat ihmisten yksityistä elämää hyvin voimakkaasti ja siksi pitää olla säännöt, jotta nämä tapaukset käsitellään oikealla tavalla ja että tällaiset kansalliset keskitetyt viranomaiset voivat toimia nopeasti lapsen etujen hyväksi. Brysseli 2a-asetus pyrkii nopeaan lapsen palauttamiseen ja se rohkaisee tehokasta ja sujuvaa yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten välillä. Halutaan hyvin tiukkoja aikatauluja näissä tapauksissa ja pyritään keskittymään kansallisten, kansallisen lainsäädännön puitteissa toimintaan ja aikapuitteet ovat kuusi viikkoa. Tämä tarve toimia nopeasti on osoittanut sen, että EUn tasolla toimioistuin on myös asettanut nopeita menettelytapoja ja on haluttu yksinkertaistaa myös menettelyjä. Jotkut tapaukset missä tätä menettelytapaa on käytetty silloin, kun lapsia on siepattu. Nämä ovat, niitä on hoidettu hyvin tehokkaasti. Haluttu myös yksinkertaista täytäntöönpanoa. Asetus haluaa myös si- toimia siten, että muut jäsenmaat tunnustavat nämä tehdyt päätökset mahdollisimman nopeasti niin, että ei tule tällaisia monimutkaisia tunnustamismenettelyitä. Yleisellä tasolla kun lapsi on kaapattu yhdestä jäsenmaasta toiseen, niin tuomioistuin maassa, jossa lapsi on, lapsella on vakinainen asuinpaikka, on se, joka edelleen, jolla on edelleen oikeus tuomival, tuomiovaltaan. Toinen jäsenmaa on se maa, josta pyy, jonne pyyntö esitetään, sillä on tuomiovaltaa vain hyvin erityisissä tapauksissa. Ja huoltajuusoikeudet on myönnetty. Ja jos lapsi on ollut tuossa maassa vähintään yhden vuoden, silloin tuomiovalta voidaan myöntää tuohon maahan. Ei ole mitään määritelmää säännöissä ja tämä kysymys jätetään kansallisen tuomiovallan tehtäväksi. Sitten Haagin yleissopimus on luonteeltaan sellainen, että se katsoo lapsen parhaita etuja ja tämä merkitsee sitä, että tuomioistuin kuulee lasta. Kuulemismenettely ei ole itsessään asetuksessa, vaan mutta se jätetään kansallisten tuomioviranomaisten tehtäväksi. 84 määrittelyssä sopimuksessa lasten kaappauksesta viitataan henkilöön, joka on siis van, joka, jolla on vanhemmuusoikeudet tai vanhemman vastuus. Ja sitten on tämä kansainvälinen ICACU-yksikkö, joka toimii Walesissa ja Englannissa – nyt on siis useita tuomio, tuomioistuimia, eurooppalainen Walesin ja Englannin ja sitten Pohjois-Irlannin, ja ne toimivat. Ja sitten on nämä eri ö, yleissopimukset Haagin ja Bryssel 2a. Ja sitten Skotlannilla ja Irlannilla on vielä omat keskitetyt viranomaiset. Mitä sitten tapahtuu, kun tapaus syntyy ja lapsi on siepattu Englantiin tai Walesiin? La- vanhempi tekee pyynnön lapsen palauttamisesta hänen oman maansa kansall- keskitetyille vira- keskusviranomaisille ja on suoraan yhteydessä heidän kanssaan. Jos tapauksen ehdot täyttyvät, niin silloin käännytään tuomioistuimen puoleen. Lontoossa se on korkein oikeus ja viranomaiset, virkamiehet varmistavat sen, että kuuleminen tapahtuu hyvin nopeasti. Ja tämä raja on 21 päivää. Eli tuomioistuin valvoo sitä, että tämä asia menee eteenpäin. Jos tilanne on vastakkain, vastakkainen ja lapsi on siepattu siis pois yhdistyneestä kuningaskunnasta, niin silloin käännytään asianajan avustuksella, tehdään pyyntö lapsen palauttamisesta ja asiakirjat pitää käännättää, jos tarpeen, sen maan keskusviranomaiselle, mihin lapsi on kaapattu. Ja sitten sieltä saadaan myös tietoa Englannin oikeusjärjestelmästä. Bryssel 2a-asetus on antanut merkittäviä menettelytapoja ja parantanut menettelyjä Haagin yleissopimuksen pohjalta ja se, että asetetaan tiukat määräajat, ovat yksi lapsen etuja ajava asia. Lisäksi nämä lasten kuulemiseen liittyvät erityissäännöt ja erityisehdot ovat myös asia, joka on ollut parannus. Ja lapsen palauttaminen on mahdollista vain silloin, kun lapsien pyy- palauttamisesta on tehty pyyntö ja lasta on voitu kuulla. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on, ja niin tapaukset, joita siellä on käsitelty, oso, ovat osoittaneet, että on vielä paljon ongelmia. Haluaisin todella sille kolme aluetta, jossa 2012 vuoteen mennessä tehdään vielä tarkistuksia. Ensinnäkin on tässä asuinpaikan määrittelyssä puutteita. Toiseksi kysymys, joka liittyy siihen, kenellä on huoltajuusoikeus. Kattaako tämä myös sellaiset isät, jotka eivät ole naimisissa? Sitten kolmantena tuomiovallan määrittely. Ehdotan, e, tai olenkin sitä mieltä, että tässä on todella, näiden kaikkien tekijöiden kohdalta on vielä parantamisen varaa. Sitten haluaisin tehdä vielä viimeisen suosituksen, ja se liittyy kattavaan koulutukseen ja tietoisuuden kasvattamiseen niiden kaikkien osalta, jotka ovat mukana tässä lainsäädännöllisessä toiminnassa. Kun ajatellaan näiden asetusten toimivuutta, pitäisi myös vahvistaa yhteistyötä ja parantaa ja kasvattaa investointeja tämän, tämän näihin kysymyksiin EU-tasolla. Kiitoksia. Paljon kiitoksia myöskin äh, äh, huomautukset siitä, mikä on tilanne teidän äh, kotimaassanne ja mitä tulee tähän, tähän yleiseen tähän vakinaiseen asuinpaikkaan, niin se on tietenkin ongelma. Nyt menemme seuraavaan kohtaan, nimittäin lasten suoja oikeuskäsittelyissä ja lapsen kuuleminen. Ja tässä meille kertoo asianajaja Mia Reich Sjögren. Hän on siis asianajajan ja ruotsalaisen asianajajaliiton jäsen. Olkaa hyvä. Um, Kiitos. Ja vielä kerran, kuten edellinen puhuja, minäkin olen myös toimiva asianajaja Ruotsista ja minua on pyydetty tutkimaan lasten suojelua eri tuomioistuin käsittelyissä jäsenvaltioissa. Haluaisin ensiksi sanoa pari sanaa eurooppalaista yleissopimuksesta, joka koskee lasten oikeuksia, josta tammikuussa 25. tammikuuta 1990, joka hyväksyttiin Strasbourgissa 1996. Lapsille on annettava tarpeeksi tietoa niin, että voidaan vastata heidän oikeuteensa saada nauttia perusoikeuksiaan. On kysymys esimerkiksi vanhempien roolien tärkeydestä näiden oikeuksien edistämiseksi ja lapsen edun edistämiseksi. Jäsenvaltioita pyydettiin myös auttamaan tällaisessa suojelussa ja näiden oikeuksien edistämisessä. Ja samalla sanottiin, että perheiden pitäisi saada aikaan jonkunnäköinen sopimus ennen kuin oikeustuomioistuin käsittely aloitettiin. Aikaisemmat puhujat ovat puhuneet sovittelusta ja voisin mainita vain sen, että Ruotsissa on tällainen yhteistyökeskustelu, instituutio, jossa on kysymys vanhemmista, jotka suunnittelevat joko avioeroa tai sitten lasten holhousasioita, holhousoikeutta. Bryssel 2a, sehän käsittelee muun muassa lapsia, jotka ovat mukana oikeuskäsittelyssä ja siinä puhutaan myös tai viitataan myös lasten toiveisiin. Tämä oli suuri muutos verrattuna Bryssel 2-sopimukseen. Kun olen katsonut tai tutkinut eri jäsenvaltioita ja niiden lainsäädäntöä, olen voinut todeta, että lasten oikeuksia kunnioitetaan ja suojellaan pääasiassa jäsenvaltioissa mutta niitä suojellaan ja niitä kuullaan, mutta on olemassa kuitenkin hyvin huomattavia eroja siitä, millä tavalla näitä oikeuksia kunnioitetaan ja millä tavalla ne otetaan huomioon. On ollut muutoksia ja muutokset ovat olleet suuria ennen kaikkea esimerkiksi siinä, miten lapset on otettu mukaan oikeuskäsittelyyn ja myös siihen, siinä tavassa, millä tavalla lapset ovat edustettuna ja kuinka heidän väärinkäyttö väestöä on otettu huomioon. Tämä on tietysti kaikki melkein suuta eroa. Useimmissa jäsenvaltioissa on erilaisia välineitä lasten oikeuksien suojelemiseksi oikeuskäsittelyssä, mutta kuitenkin on erilaisia tapoja suojella näitä oikeuksia. Ja erot ovat sellaisia, että niitä pitäisi tutkia tarkemmin ja tähän haluan palata. Me tarvitsemme selkeämpiä suuntaviivoja siitä, millä tavalla lasten oikeuksia voitaisiin suojella oikeuskäsittelyssä. Ja meidän pitäisi löytää samanlaisia välineitä jäsenvaltioissa se, eh, sille, millä tavalla lasten oikeudet otetaan huomioon. Joissakin jäsenvaltioissa lapsia voidaan kuulla todistajia sekä siviili- että rikostapauksissa tietynikäisiä lapsia. Muissa jäsenvaltioissa tuomioistuimet ovat hyvin epäröivällä kannalla, mitä lasten kuulemiseen tulee. Joissakin tapauksissa tuomarin on kuunneltava tietyn ikäisiä lapsia, kun taas toisissa maissa lapsia ei voida kuulla lainkaan. Lapset voivat olla osapuolia siviilioikeudellisissa asioissa, joissa heidän omat oikeutensa ovat kysymyksessä, kuten holhoustapauksissa esimerkiksi, ja siellä heidän oikeutensa on otettava huomioon. Millä tavalla tätä pannaan täytäntöön, se eroaa aika lailla eri jäsenvaltioissa. Ja se on myös sellainen asia, jota meidän pitäisi tutkia tarkemmin. On olemassa eri tapauksia kuulla lapsia, kuten mainitsin muun muassa kuulemalla vanhempia tai asiantuntijoita tai sosiaalityöntekijöitä. Nämä yleensä ovat sellaisia, joita sosiaali, jotka sosiaaliviranomaiset ovat nimenneet. Ja näiden raportoijien laatu ei välttämättä ole tasainen, mutta kuitenkin erittäin tärkeä. Joissakin valtioissa ääni saattaa kuulua lapsipsykologin tai muiden asiantuntijoiden välityksellä. Ja kuten sanoin aikaisemmin, joissakin valtioissa tuomari kuulee lasta joskus yksin, joskus lapsen psykologin tai asiantuntijan saattamana. Ja joissakin tapauksissa hyvin nuoria lapsia voidaan kuulla. Ja on olemassa esimerkkejä siitä, että lapsia on kuultu, vaikka lapsi ei ole ollut 7-8 ikävuotta vanhempi. Hyvin harvoin lasta edustetaan eri, erikseen ja mielestäni se on epäkohta ja sitä pitäisi tutkia tarkemmin. Kun lasta kuullaan esimerkiksi Bryssel 2a sopimuksen perusteella, niin yleensä lapsen oikeuksia e, tai lasten näkökulmia edustavat vanhemmat tai erityinen lapsiasiantuntija. Useimmat jäsenvaltiot ottavat hyvin vakavasti lasten oikeudet ja niiden suojelemisen. On kuitenkin yksi jäsenvaltio, jossa on tarkoitus pitää kansanäänestys lapsen oikeuksista. Ja siis, jossa halutaan parantaa lasten oikeuksia, suojella niitä silloin, kun on kysymys esimerkiksi huoltajuudesta Oma maani Ruotsi on hyvä tunnustanut lasten oikeuksien yleissopimuksen, mutta on kuitenkin esittänyt kommentteja joistakin lainsäädäntökohdista. Ja on hyvin vahva mahdollisuus, että hyvin pian tulee ehdotus siitä, että yleissopimuksesta pitäisi tulla osa Ruotsin lainsäädäntöä, joka tietysti vahvistaisi lasten oikeuksia. Kuten sanoin aikaisemmin, niin jokaisella jäsenva- jokainen jäsenvaltio on antanut lapselle oikeuden tuoda eh, omat mieltymyksensä esiin tai omat valintansa esiin eh, oikeus eh, tuomioistuin käsittelyssä. Todellisuudessa oikeus saada tahtonsa kuuluville, ei, sitä ei tuoda, siis sitä ei kuulla ollenkaan. Esimerkiksi englantilaisessa tutkimuksessa sanotaan, että kolme neljäsosaa on sitä mieltä, että lasten ei pitäisi olla osallisia oikeuskäsittelyssä. Ja myös Saksassa sanottiin, että jos yksinhuoltajuutta ei, ei, ei haluttu, niin silloin ei suurimmassa osassa tapauksia lapsia haluttu kuulla ollenkaan. Italiassa esimerkiksi 2,5 prosentissa eri tapauksissa lapsia kuultiin. Luotsia ei kuulla tarpeeksi lainkaan Ruotsissa. Useimmat jäsenvaltiot ovat antaneet lapsille oikeuden olla edustettuina, mutta käytännössä lapsilla on oikeus vain 1,6 prosentissa Saksan tapauksista ja Britanniassa 10 prosentissa eri tapauksista, siis lapsilla on edustus. Itse asiassa on tutkittava tätä, millä tavalla lasten omat, omat mielipiteet tulevat kuuluville. Ja haluaisin ehdottaa, että me tutkimme tarkemmin sitä välinettä, jonka avulla voi, tai siis sitä millä tavalla kuulemme lapsia, tarvitsemme suuntaviivoja sen suhteen, siis miten lapsia voidaan kuulla. Me puhuimme sovittelijoista aikaisemmin ja tällaisia sovittelijoita tarvitaan – ja myös nämä raportoijat kussakin maassa tarvitsevat koulutusta ja suuntaviivoja, koska muussa tapauksessa jää aivan liian suuria eroja maiden ja lasten, näissä maissa asuvien lasten välillä. Ja lopuksi olen myös tutkinut erilaisia määritelmiä ja jotkut muut puhujat ovat jo maininneet sen tarpeen, tarpeen saada enemmän tai tarkemmat määritelmät holkouksesta, vanhempien velvollisuuksista ja niin edelleen. Olemme puhuneet kaikesta tästä, mutta uskon, että eri maat, kun ne käsittelevät näitä asioita tai käyttävät näitä sanoja, tarkoittavat eri asioita, joten tässäkin suhteessa tarvitaan selvempiä määritelmiä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Tämä on hyvä ehdotus, että kaikille jäsenvaltioille annettaisiin äh, esimerkinomaisia suuntaviivoja siitä, miten lapsia voidaan kuulla. Nyt menemme seuraavaan aiheeseen. Vanhempien vastuun tunnistaminen, biologinen vanhemmuus ja oikeudellinen vanhemmuus, äh, vastavuoroinen äh, kohdunvuokraussopimusten tunnustaminen. Tässähän tilanne jäsenvaltiossa on hyvin erilainen, koska tähän liittyvät myös moraaliset kysymykset. Mikä on tämänhetkinen tilanne jäsenvaltioissa? Tarvitaanko toimia EU-tasolla? Ja tässä meille puhuu Velina Todorov, joka on Bulgarian tieteiden akatemiasta. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minun esitykseni tarkoituksena on tarkastella kansallisia perhelain, kansallista perhelainsäädäntöä liittyen kohdunvuokraukseen ja myöskin kansainvälistä adoptia. Aion tehdä ehdotuksia siitä, miten näitä asioita voidaan käsitellä. On selvää, että hedelmättömyyshoitojen kehittyminen, erilaiset perhemuodot, vapaa liikkuvuus ja lasten oikeuksien tunnustaminen on haastanut vanhakantaisen käsityksen Mm, perheestä. Vähän aikaa sitten vielä perhelainsäädäntö Euroopassa mm, asetti perust, perustaksi geneettisen yhteyden vanhempien ja lasten välillä. Ja van, tämän päivän teknologiat ovat mahdollistaneet sen, että lapsia syntyy, joilla ei ole minkäänlaista geneettistä linkkiä oikeudellisiin vanhempiin ja joskus johtuen sopimuksellisista suhteista aikuisten välillä, niin kutsutuista kohdunvuokraussopimuksista. Tämä aiheuttaa hyvin paljon eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä, joista keskustellaan hyvin paljon kohdunvuokraus on käytänne, jossa eh, nainen eh, kantaa eh, lapsen raskauden aikana ja luovuttaa lapsen sitten vanhemmille raskauden jälkeen. On useita käytänteitä, mistä, miten määritellään vanhemmuus, millä tavoin säädellään tämä, lääketieteelliset kysymykset, miten käsitellään korvuokrasopimuksen kaupallinen puoli. Ja erittäin tärkeä huolenaihe on myös lasten hyvinvointi kohdunvuokrauksen jälkeen. Tämä aiheuttaa suuria haasteita lapsen oikeudelliselle statukselle ja hänen hyvinvoinnillaan. Äh, eri jäsenvaltioiden perheoikeudet käsittelevät äh, eri tavoin kohdonvuokrausta. Ainoastaan yhdistynyt kuningaskunta ja Kreikka äh, ovat selkeästi laillistaneet sen. Seitsemän jäsenvaltiota on kieltänyt sen ja muilla jäsenvaltioilla ei ole selkeitä sääntöjä, mutta toiset ovat ennemminkin suopeita kuin kielteisiä. Rajoittava lähestymistapa jäsenvaltiossa liittyen kohdunvuokraukseen on johtanut asiantuntijoiden mukaan rajat ylittävään kohdunvuokraukseen. Yleistä on kuitenkin se, että oikeudellinen vanhemmuus ei yksinkertaisesti siirry kohdunvuokraussopimuksen kautta. Ö, kohdun vuokraavat vanhemmat eivät välttämättä saa laillista vanhemmuutta, vaikka heillä onkin eh, jopa geneettinen yhteys tähän lapseen. Eh, kohdunvuokraussopimus ei välttämättä ole eh, suoraan täytäntöön Kreikkaa lukuun ottamatta kohdun vuokrannut nainen on ehm, laillinen äiti ja häntä ei voida sopimuksella vaatia luovuttamaan lastaan. Hänellä täytyy olla lopullinen mahdollisuus päättää siitä ja oikeudellinen vanhemmuus voidaan määritellä ainoastaan lainkäyttä, mutta ei sopimuksen kautta. Koulunvuokraussopimuksen tarkoitus on tiedottaa tuomioistuimelle, joka päättää laillisesta vanhemmuudesta. tuomioistuin päättää adoptiosta ja myöhemmin sitten annetaan uusi syntymätodistus lapselle, jossa on adoptiovanhempien nimet. Ainoastaan Kreikassa suoraan tunnustetaan kohdun vuokrannen naisen äitiys. Kaikissa jäsenvaltioissa ollaan sitä mieltä, että tätä on säädeltävä laillisesti, eikä tämän tule olla kaupallinen kysymys. Alankomaat ja Belgia ovat lähettäneet nämä tapaukset lastensuojeluviranomaisille ja Kreikassa taas tuomioistuimella on päätäntävalta. Sääntely kysymys on asia, joka tekee kohdunvuokrauksesta hyvin samantyyppisen asian kuin adoptiosta. Rajat ylittävä kohdunvuokraus on ilmiö, jota on jo pidetty osana kodut, rajan ylittävää hedelmöityshoitoja. Tätä ei ole käsitelty vielä täysin. Monet tämänhetkiset tapaukset kuitenkin osoittavat, että on ryhdyttävä toimiin, erityisesti koska tällä on vaikutuksia sekä aikuisten että lasten oikeudelliseen statukseen jotkut tapaukset, joita käsittelin asiakirjassa, ne osoittavat ongelmia liittyen rajoitettavan kohdunvuoraukseen. Mukana on kansalaisia Alankomaista, Belgiasta, yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Ranskasta, jotka ovat Intiassa, Yhdysvalloissa ja Ukrainassa ryhtyneet kohdunvuokraukseen. Näissä kaikissa maissa on hyvin vapaat kohdunvuokrauslait. Yhdistyneessä kuningaskunnassa kohdonvuokraus on laillista ja siksi vanhemmuudesta päätettiin siellä tuomioistuimessa heti. Samalla tavoin tapahtui Espanjan, Alankomaiden ja Belgian tapauksessa. Vieraita syntymätodistuksia ei hyväksytty, koska ne olivat lainvastaisia. jokaisessa tuomiovallassa käytti, jokainen tuomiovalta käytti eh, kansainvälistä yksityisoikeutta päättääkseen eh, korvuokrauksen tunnustamisesta. Missään tapauksessa eh, kohduvuokrausta til, tilanneet vanhemmat eivät ole alkuperäisen syntymätodistuksen syntymätodistuksessa mainittuna. Ja tämä on johtanut joskus siihen, että vanhemmuus on menetetty ja silloin nämä lapset ovat vanhem, ilman vanhempia ja ilman kansalaisuutta ja seuraava askel olisi, että he, heidät äh, annettaisiin äh, julkiseen holhoukseen. Millaista toimintaa sitten tarvitaan? Oikeudellinen vanhemmuus kohdunvuokrauksen jälkeen on tunnustettu tärkeänä asiana kansainvälistä perheoikeutta. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole selkeitä määräyksiä, joilla tätä säännellään. Koska eri valtioiden reaktiot kohdun vuokrauksen ovat hyvin erilaiset, kaikenlainen ylikansallinen toiminta, sillä pitäisi yrittää luoda yhtenäisiä standardeja. Se ei ehkä tällä hetkellä ole mahdollista. Ja sen tulisi käsitellä kansainvälistä yksityisoikeutta liittyen vanhemmuuteen kohdunvuokrauksen jälkeen. Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on toteutettu jo joissain osissa vanha perhelainsäädäntöä, Bryssels 2a. tämä hän liittyy äh, erilaisten asiakirjojen vastavuorojen tunnustaminen. Kahta asiaa tarvitaan. Kaksi, Bryssel 2 a ei ole soveltuva eikä vastavuorosta tunnustamista voida siirtää yksinkertaisesti tuomioista äh, syntymätodistukseen, koska näillä ei ole samaa vaikutusta. Toinen kysymys on yhtä tärkeä. Rajat ylittävä kohdunvuokraus on globaali ilmiö eikä niinkään Euroopan unionin sisäinen ilmiö. Siksi kaikenlainen toiminta Euroopan unionin tasolla ei olisi riittävää, jotta saataisiin aikaan tarpeellinen sääntelyn taso. Toinen ratkaisu voisi olla se, että ryhtäisiin yhteisiin toimiin sekä Euroopan unionin tasolla että Haagin konferenssin tasolla kahteen eri suuntaan. Ensinnäkin tutkitaan rajat ylittävää kohdunvuokrausta, sen laatua ja määrää, ja sen jälkeen luodaan kansainvälinen yleissopimus liittyen kohdunvuokraussopimuksiin perustuen Haagin kansainväliseen adoptiosopimukseen. Tällä tavoin voidaan varmistaa päätösten luotettavuus ja oikeusvarmuus lapsille ja vanhemmille, jotta ei syntyisi suuria ristiriitoja eh, ja ongelmia esimerkiksi naisten hyväksikäyttöä ja vauvojen myyntiä. Kiitoksia. Minäkin kiitän. Tässä me juristit olemme eh, todellisen tilanteen takana, emmekä tietenkään halua, että vauvat ovat kansa, ilman kansalaisuutta ja joutuvat valtion hoitoon sen jälkeen, kun heidän vanhempansa ovat ryhtyneet tällaisiin toimiin. Nyt menemme seuraavaan asiaan, rajat ylittävän adoption vastavuoroinen tunnustaminen, mikä on tämänhetkinen tilanne jäsenvaltiossa, tarvitaanko EUn toimia, tarvitaanko esimerkiksi yhteistä adoptiotodistusta, tarvitaanko eurooppalaista adoptiopolitiikkaa. Tässä Euroopan parlamentti on tilannut tutkimuksen ja Rova Rafaela Preliasko, hän on asianajaja, juristi ja hän on lasten oikeuksien instituutin äh, edustaja ja hän on tehnyt tämän tutkimuksen ja kertoo meille nyt siitä. <clears throat> Kiitos mahdollisuudesta tehdä tämä tutkimus ja mahdollisuudesta esittää, esitellä se tässä tärkeässä tapahtumassa. Tutkimuksen tai tärkein tavoite oli saada aikaan vertaileva analyysi kansallisista adoptiojärjestelmistä tavoitteena saada aikaan ajantasainen tietokanta, joka, koskee, joka me, me antaisi mahdollisuuden paremmin arvioida politiikan kehittämistä. Eli halutaan katsoa sitä, mikä nämä tällä politiikalla, millainen vaikutus on eri jäsenvaltiossa. Jos katsotaan muun muassa lasten oikeuksia yhtäältä, aion keskittyä pääasiassa oikeudellisiin tekijöihin, mitä kansalliseen politiikan analyysiin tulee, niin on yritetty katsoa, minkälaisia yhdistäviä elementtejä on nykyisessä lainsäädännössä ja minkälaisia eri kantoja on otettu eri maissa, mitä adoptioon tulee. Ja samalla on haluttu tunnistaa muun muassa tärkeitä sääntelytekijöitä ja sellaisia ristiriidan alueita, joilla pitäisi ehdottaa yhteisiä ratkaisuja. Ensiksi on alle, alle on korostettava sitä, että se analyysi, joka on tässä tehty, niin siinä on katsottu Euroopan unionin jäsenvaltioiden kokemuksia ja se, se näyttää, se osoittaa selvästi, kuinka syviä yhä erot ovat. Ne saattavat olla äärimmäisen tärkeitä, mitä tulee esimerkiksi kansallisiin käytänteisiin ja se, mikä kansallisten lainsäätäjien, tuomioistuinten ja hallintoviranomaisten käytänne on, niin tämä koko alue on yksi ydinalueista, mikä ennen kaikkea sitten koskee adoptiota ja adoptiojärjestelyjä Euroopan unionin maissa, niin useimmissa EU-maissa tutkimuksessa on sanottu, että ei ole suuria eroja siis niiden kansalaisten välillä, jotka ovat Euroopan unionin kansalaisia ja muun maiden kansalaisten välillä, jotka asuvat samassa maassa. Siis mitä tulee lain soveltamiseen tietyssä maassa, vanhempien pitää ainoastaan voida osoittaa olevansa laillisesti, että heillä on laillinen oleskelu- tai asumisoikeus kyseisessä maassa – ja adoptioikeus on yleisesti automaattinen. Jos Euroopan unionin kansalainen asuu toisessa Euroopan maassa ja hän adoptoi lapsen, normaali asuinmaansa menettelyn mukaisesti, niin silloin adoptoidulle lapselle annetaan automaattisesti sama kansalaisuus kuin adoptiovanhemmalla Euroopan unionissa – jos maa, jossa he normaalisti asuvat, ovat allekirjoittaneet EU-yleissopimuksen adoptiosta ja adoptioon liittyy tällainen eh, todistus, niin adoptio on rekisteröitävä ainoastaan kansallisessa väestörekisterissä, jotta adoptoitu saisi saman kansalaisuuden kuin adoptiovanhemmat. Muissa tapauksissa adoptio on tunnustettava joko tuomioistuimen tai sitten hallintoviranomaisen taholta. Ja perusvaatimus sille, että adoptio voidaan tunnustaa, jos se on tehty ulkomailla – on se, että ulkomainen adoptio vastaa sisäisiä oikeudellisia periaatteita, jotka säätelevät adoptiota. Kun adoptio on hyväksytty, niin adoptiolla ei välttämättä ole samoja vaikutuksia kuin silloin, jos oltaisiin oman oikeuslaitoksen piirissä – Esimerkiksi tässä saattaa olla tällainen yksinkertainen adoptio. Mitä tulee näihin ja muihin kysymyksiin eurooppalaisissa puitteissa raportissa korostamme sitä, että ratkaisujen monimuotoisuus, mitä näiden tilanteiden ratkaisemiseen tulee ilman, että ne ovat sitovia, saattavat saada aikaan hyvin voimakkaita jännitteitä Euroopassa – jos mietimme mahdollisia muutoksia, joita pitäisi tulevaisuudessa tehdä, niin ehdotamme, että koordinoimme nykyisiä toimia tällä alalla niin, että saisimme aikaan eurooppalaisen strategian, joka ei rajoittuisi pelkästään Euroopan unionin yleissopimukseen, adoptioylisopimukseen – vaan että se olisi avoin myös muille kansainvälisille välineille, jotka koskevat lasten oikeuksia. Tässä suhteessa saattaisi olla paikallaan suosia sellaista kehityssuuntausta, joka oli jo hyväksytty ja joka ilmeisesti on avoin yhä kehitykselle, joka perustuu koordinoiduille suunnitelmille, joiden, joilla on erityistavoite – Eli uusi kansallinen lainsäädäntö, kansainväliset yleissopimukset, valvontamekanismin aikaansaaminen, hallitusten aloitteiden valvonta, resurssien jako ja sellainen toiminta, jonka tarkoituksena on parantaa julkisen mielipiteen tietoisuutta lapsien adoptiosta – ja ennen kaikkea pitäisi, mitä tulee eri adoptiojärjestelmien tunnistamiseen, silloin kun kaikki osapuolet ovat Euroopan kansalaisia, niin pitäisi löytää ratkaisu, jolla voidaan varmistaa suora tunnistaminen, välitön tunnistaminen Euroopan unionin maassa, kun on kysymys toisensa Euroopan unionin maassa tapahtuneista adoptiosta – mitä tulee 1995 yleissopimuksen adoptiosta sillä periaatteella, että sen periaatteet hyväksytään ja että lapsen kunnioitetaan. Ei vaikuta olevan mitään tarvetta kodifioida uusia yhdenmukaisia oikeudellisia sääntöjä, mutta pitäisi kuitenkin kehittää niitä välineitä, joita on jo olemassa ja määritellä myös se, että missä tapauksessa yksityisoikeus, jossa sellaisissa tapauksissa, joissa oikeudet ovat kyseessä, niihin voisi vaikuttaa Euroopan unionin politiikka. Mitä tulee sellaisen asiakirjan laatimiseen, joka koskee adoptiolainsäädäntöä ja kansainvälistä alun biolainsäädäntö Euroopan unionissa, niin tämähän voisi esimerkiksi löytää sellaiset viitepuitteet, jossa nykyiset sää, jossa tutkitaan nykyisiä sääntöjä ja mietitään sellaista käytännettä tai sel, sitä, millä tavalla kaikki kansalliset lainsäädännöt voisivat vastata, olla yhdenmukaisia mitä tulee Euroopan unionin lainsäädäntökompetenssin puuttumiseen, niin sehän on tietysti yksi tärkeä tekijä, mutta ei kuitenkaan ydintekijä. Ja siitä syystä olemme sitä mieltä, että ensimmäinen askel olisi saada aikaan yhteiset viitepuitteet. Voitte löytää yksityiskohtaisemman analyysin näistä eri asioista raportissa – te voitte sen löytää Euroopan parlamentin verkkosivulta. Tämä siis otsikon Instituto del Indocentin alta. Kiitos. Paljon kiitoksia myöskin eh, tästä tuloksesta. Ei eh, tarvetta kodifioida uusia eh, määräyksiä Tämä on varmaan helpompaa, kun ottaa huomioon, kuinka paljon määräyksiä meillä täällä on kodifioitavana. Seuraavaksi haluaisin antaa puheenvuoron Rova Angelillille, joka on eurooppalainen sovittelija lapsikaappaustilanteissa, että hän voisi kertoa meille työstään. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tietenkin järjestäjiä tästä tärkeästä mahdollisuudesta keskustella. Minä haluan vain kuvailla tehtävääni, nimittäin Euroopan parlamentin sovittelija kansainvälisissä lapsikaappaustapauksissa. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, että Euroopan parlamentti oli ensimmäinen Euroopan unionin toimielin, joka ymmärsi, että kun meillä on vapaa, henkilöiden vapaa liikkuvuus, niin tästä voi syntyä myös yhä enemmän kahden eri kansallisuuden perheitä, joilla on paljon myönteisiä vaikutuksia, mutta myös ongelmia, kansainvälisiä ongelmia, kun syntyy eroja. Ja parlamentti otti käyttöön tämän sovittelijan tehtävän jo vuonna 1987. Tämä oli siis hyvin rohkea aliete ottaen huomioon, että silloin Euroopan unioni oli vielä eh, Euroopan talousalue ja silloin ei laisinkaan vielä keskusteltu eh, siviilioikeudellisesta yhteistyöstä, varsinkaan perheoikeudellisesta Tämä oli tärkeinen aloite, tärkeä aloite, koska silloin ryhdyimme keräämään tietoja, jotka osoittavat, kuinka tärkeä tämä ilmiö on. Euroopan komissio muutama kuukausi sitten sanoi, että joka vuosi Euroopassa on noin 300 000, syntyy 300 000 uutta kahden kansalaisuuden välistä avioliittoa. Eli tämä on hyvin tärkeä kysymys. Ja vuoden 2012 loppuun mennessä komissio aikoo julkaista tiedonannon ja tilastoja jäsenvaltioiden siitä, miten jäsenvaltiot ovat täytäntöön panneet niin kutsuttua Bryssel 2-asetusta, jossa on mukana myös määriteltynä, kuinka paljon lapsikaappaustapauksia on ollut Euroopassa. Tämä on siis ilmiö, joka on kasvamassa. Nyt palaan tähän sovittelijan rooliin. Euroopan parlamentti siis jo vuonna 1987 äh, näki, että sovittelu olisi mahdollinen vaihtoehtoinen ratkaisu sellaisissa tapauksissa, joissa on mahdollista päästä yhteisymmärrykseen vanhempien välillä, erityisesti kun mukana on siis alaikäinen lapsi. Tukholman ohjelmassa, eli vuoden 2009 Tukholman ohjelmassa, määritellään hyvin selkeästi nämä aiheet koska Tukholman ohjelmassa sanotaan aivan selvästi, että täytyy luoda vahvistettua yhteistyötä tällä sektorilla jäsenvaltioiden välillä ja todella viitataan kansainväliseen perheiden väliseen sovitteluun. Eh, neuvosto sanoi, että mitä tulee lasten eh, sieppaukseen tai poisvientiin, niin olemassa olevien oikeudellisten välineiden lisäksi pitäisi eh, hyödyntää perhesovittelun mahdollisuuksia kansainvälisellä tasolla ja samanaikaisesti huomioida hyvät käytänteet, joita on olemassa jäsenvaltioissa. Eli sovittelu keskustelu on hyvin hyödyllinen väline, mutta sitä kuitenkin täytyisi selventää ja kodifioida enemmän. Mitä Euroopan parlamentti sitten tekee? Euroopan parlamentti käyttää tätä sovittelijan tehtävää kuullakseen kaikkia niitä kansalaisia, jotka vapaaehtoisesti ovat valmiita pääsemään yhteisymmärrykseen. Usein me saamme ehdotuksia kahdelta vanhemmalta, jotka pitävät lapsen etua tärkeimpänä ja haluavat päästä yhteisymmärrykseen. Silloin kun tämä on mahdollista, niin sopimuksen pääsy ja sovittelu tarkoittaa, että voidaan välttää psykologista stressiä, ja voidaan vähentää tai poistaa täysin pitkät byrokraattiset prosessit, jotka joskus voivat olla todella pitkiä. Mutta tietenkin se, mitä me teemme, on ainoastaan, meidän tehtävämme ainoastaan tällainen innovatiivinen lähestymistapa, koska todellisuudessa ei ole olemassa todellista sovittelun määrittelyä, mitä tulee tämänhetkiseen lainsäädäntöön. Euroopan parlamentti, silloin kun vanhemmat kääntyvät sen puoleen, antaa vanhemmille tietoa, antaa heille myös psykologista tukea, ähm, tukea, mutta todellisuudessa meilläkin on rajamme, koska meillä ei ole selkeää määritelmää siitä, mitä tarkoitetaan sovittelulla. Ja kun harjoitamme tehtävää, me ilmoitamme vanhemmille heti alusta asti, että sopimukseen pääsy on vapaaehtoista. Jos tällaiseen sopimukseen päästään, niin se on sitten pantava täytäntöön toimivaltaisten viranomaisten edessä niiden sääntöjen mukaan, jotka ovat voimassa vastaavissa jäsenvaltioissa. Tietenkin me aina aivan alusta asti kerromme, mikä meidän roolimme voi olla, mikä meidän toimivaltuutemme on, mutta mitkä ovat, mikä on sovittelijan rajat ja niiden asiantuntijoiden rajat, jotka osallistuvat sovitteluun. Tältä pohjalta me olemme kehittäneet Euroopan parlamentin sovittelijan käytännessäännöt silloin, kun on kyse kansainvälistä lapsikaappauksesta, joka perustuu 2008-52 direktiivin perusperiaatteisiin, joka meille on ainoa viitekehys lainsäädännöllisesti. Päätän puheenvuoroni sanomalle, että Tukholman ohjelman pohjalta olisi hyödyllistä vahvistaa tätä sovittelumenettelyä ja minun pyyntöni ja pyyntö, jonka esitin myös asiasta vastaaville komissaareille, on se, että eikö olisi hyödyllistä, että Euroopan unioni määrittelisi tai loisi jonkinlaisen lainsäädännön välineen kansainvälisestä sovittelusta perhekiistoissa. Eli määriteltäisiin äh, ad hoc tämä äh, sovittelumenettely, jotta äh, se saisi selkeät puitteet mm, säädöksen sisällä, ja joka ottaisi huomioon tämän hankalan kysymyksen tarpeet. Tiedän, että Euroopan komissio on aikoo tammi-helmikuussa ensi vuoden alussa, erityisesti komission jäsen Reding aikoo tehdä ehdotuksia liittyen oikeuskäytäntöön, joka olisi, ottaisi paremmin huomioon lapset ja tässä käsitellään myös perhesovittelua neuvottelun instituution vahvistamista, koska tämä voi olla väline, jonka avulla voidaan välttää sitä, että alaikäisten täytyy kärsiä pahimmat seuraukset eron sattuessa. Kiitoksia. Ja, vielen Dank. Paljon kiitoksia. Nyt menemme keskusteluun kollegoimme kanssa kansallisesta parlamentista. Minulla on tässä neljä puheenvuoropyyntöä. Yksi Hollannin senaatista, yksi Kreikan parlamentista ja kaksi Espanjan senaatista. Ja pyytäisin ensin, että Orva Klipsuit Hollannin senaatin ensimmäisestä kamarista ottaisi puheenvuoron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 olemme, meillä on Haagin lastensuojelusopimus ja Lankomailla on hyviä kokemuksia tässä. Meillä on äh, yhdystuomari, jolla on suoraa yhteyksiä muiden maiden tuomareihin ja meillä on myös erityistuomioistuin, kuten Englannissakin, niin että siellä on äh, tietotaitoa olemassa. Tämä on myöskin sydäntämme lähellä, mutta on eräs asia, joka minua hiukan huolestuttaa. Nimittäin se, mitä me kuulimme nyt täällä kohdunvuokrauksesta. Ennen kuin me sääntelemme tämän juristisesti, juridisesti, todella pyytäisin, että käsiteltäisiin asian eettistä puolta myöskin. Me Alankomaissa teemme eron on korkean teknologian kohdunvuokrausta ja alhaisen teknologian kohdunvuokrausta. Korkean teknologian kohdunvuokraus tarkoittaa sitä, että lapsi on täysin syntynyt tulevien vanhempien geeneistä, siis koeputkihedelmöitys, äidin munasolu ja isän siittiö ja tämä sitten siirretään mm, vuokra, konnun vuokraavan äidin kohtuun. Sitten on sellaisia tapauksia, joissa äiti itse, mm, kohtua vuokraava nainen itse tarjoaa tämän geneettisen materiaalin. Tämä on erilainen tilanne. jos emme tätä säätele, niin sitten olemme sellaisessa tilanteessa, jossa päätämme täysin lapsesta. Kaupallinen kohdunvuokraus on kielletty Alankomaissa, mutta se on hyvin vaikeasti tunnistettavissa, milloin kodunvuoros on kaupallista. Kyllähän voidaan esimerkiksi auttaa, perheenjäsen voi auttaa toista perheenjäsentä tai naapuri. Lisäksi meillä on ideaalista kohdunvuokrausta Alankomaissa, ei vain tämä korkean teknologian kohdunvuokraus. On niin paljon erilaisia kysymyksiä, jotka on otettava huomioon ja jotka on tutkittava, niin ne on ensin säädeltävä ennen kuin säätelemme juridiset aspektit. Ja todella pyytäisin, että tämä tarkistetaan tarkkaan. Lapsella on oikeus tietää, mistä se tulee. Jos me nyt päätämme, että syntymätodistuksessa mainitaan ainoastaan toivevanhempien nimet, niin se on kyllä ongelmallista. Meillä on sopimus lasten oikeuksista ja lapsella on oikeus saada tietää, mistä se tulee. Meidän tulisi käsitellä siis ei vain oikeudellisia kysymyksiä, vaan myös emotionaalisia ja lääketieteellisiä kysymyksiä. Sitten minulla on vielä toinen asia. Täällä käsittelimme niin monia kysymyksiä. Niin, palaan vielä tähän lapsikaappaukseen ja meidän kokemuksiimme Euroopassa siitä. Ne ovat varsin hyviä, myöskin Bryssel 2 kautta ja Haagin yleisopimuksen kautta. Yhdysvalloissa on suuria ongelmia, koska siellä ei ole vanhemmilla varaa käydä oikeutta ja niin poispäin, mutta nämä ovat käytännön kysymyksiä. Tämä saattaa aiheuttaa hyvin paljon ongelmia ja siksi kysynkin, että eikö olisi mahdollista, että Eurooppa ryhtyisi kahdenvälisiin keskusteluihin Yhdysvaltojen kanssa asioiden käytännön toteuttamisesta. Kiitos. Kiitoksia. Otamme tämän äh, kommentin huomioon. Kahdenväliset keskustelut Yhdysvaltain kanssa. Seuraavana Äh, puhujalistallani on Rova Vasiliki Tsononoklu Kreikasta. Αγαπητή äh, κυρία Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat. Minä olen erittäin mielissäni tästä aloitteesta, joka on aivan erinomainen, mutta se, mikä sitten on täysin tai tekee meihin kaikkiin juristeihin vaikutuksen on se, että usein kuulemme valituksia meitä, että me olemme vaikeasti ymmärrettävissä, mutta tänään kaikki se, mitä olen kuullut, niin se varmasti antaa meille mahdollisuuden todistaa, että tuo ei ole totta. Ennen kaikkea mitä tulee alaikäisten suojeluun ja mitä tulee vapaan liikkuvuuden edistämiseen sekä lasten että aikuisten. E, Kreikkahan on Euroopan unionin jäsen. Ja vuonna 2001 se liittyi Haagin yleissopimukseen. Ja tässä yleissopimuksessa tärkeää on se, mikä takaa tai turvaa lapsen kunnioittamisen ja lapsen perusoikeuksien kunnioittamisen äh, kansainvälisissä adoptiotapauksissa ennen kaikkea mitä tulee yhteistyöhön sopimusosapuoli, sopimusvaltioiden välillä. Ja siis tällä tavalla yritetään välttää äh, lasten ongelmat ja myös lasten laiton sieppaaminen. Mitä Kreikkaan tulee, niin olemme yrittäneet saada tai panna täytäntöön kaikki eri välineet. On tietysti vaikeuksia, koska jäsenvaltioiden väliset asiat ovat usein monimutkaisia, mutta meillä pitäisi olla tällainen keskusviranomainen, joka käsittelee kansainvälisiä adoptioita. Ja ennen kaikkea sillä olisi tällainen ennaltaehkäisevä rooli, kunnioittaa aina lapsen oikeuksia – Ja ehkä olisi mahdollista myös tarkastaa se, että vanhemmat, jotka haluavat adoptoida, täyttävät kaikki vaatimukset. se on tietysti vaikeaa siis saada tällainen yksi ainut toimivaltainen viranomainen, joka tekisi päätöksiä sitten tai arvioisi näin arkaluontoisia asioita. Mutta ei kuitenkaan saa jättää huomiota sitä, että kuten, minun maassani, kuten muissakin maissa, adaptoidaan myös aikuisia. Se on sellainen elementti, joka ei myöskään saisi olla täysin valvomaton tai että sitä ei koskisi mikään EU-sääntö. Sehän on toinen elementti, mitä tulee eh, Euroopan kansalaisten vapaaseen liikkuvuuteen Euroopassa. Kaiken tämän valossa olisi erittäin hyvä että tämä instituutti olisi tosiaan menestynyt, menestyksikäs eli siksi pitäisi päästä yksimielisyyteen niistä päätelmistä, joita rouva Priljasko esitti. Haluan onnitella häntä hänen työstään. Siis kaikilla jäsenvaltioilla pitäisi olla tarkat rekisterit. Eli pitää kunnioittaa tietojen, tietosuojaperiaatteita, mitä tulee sukupuoleen, ikään ja niin edelleen. Ja pitäisi olla myös säännöstö, joka toimisi jonkunnäköisenä osviittana niin, että voitaisiin paremmin soveltaa toissijaisuusperiaatetta. Jokainen jäsenvaltio erikseen joutuisi järjestämään erilaiset vastaanottoadoptiojärjestelmät. Järjestämään, jokaisen pitäisi järjestää seminaareja, kampanjoita – ja muun muassa pitää saada myös asiantuntijat tutkimaan lasten ja vanhempien välisiä suhteita ja pitää myös pitää mielessään erilaisista vammoista kärsivät henkilöt. Toinen asia, jota ei liian pidä unohtaa, siis on kysymys sellaista oikeudesta, jota on suojeltava, eli lasten oikeudesta tulla kuuluiksi. Ja tässä jälleen onnittelen Roabeli Askoa mistä ikävuodesta lähtien olisi mielestäne asianmukaista, että lasta kuultaisiin ja missä vaiheessa, siis minkä ikäisenä pitäisi siis lasta pakosta kuulla, siis alaikäistä lasta, joka adoptoidaan. Mielestäni pitää myös pitää mielessään toinen asia, ja se on sellainen asia siis, jota pitäisi syventää. Pitää olla erityisjärjestelyjä silloin, kun vanhemmat, jotka haluavat adoptoida tai kun lapsi, joka adoptoidaan, tulee sellaisesta maasta, joka on Siis onko tämä maa mukana tässä yhteistyössä vai ei? Kaikki tämä on erittäin tärkeää ja tätä pitäisi katsoa Haagin yleissopimuksen ja Bryssel 2a-sopimuksen valossa. Kiitoksia. Seuraava puheenpuhelistalla on herra Manuel Altavalaval Espanjan senaatista. Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Olen täällä. Olen iloinen näistä mielenkiintoisista puheenvuoroista, joita tässä istunnossa on kuultu. Kun ajatellaan perheoikeutta, mutta niin lasten suojeleminen ja vanhempien vastuu ovat tärkeitä asioita. Haluaisin lisätä muutaman ajatuksen siihen, mitä täällä on sanottu. Espanjassa tämä on nyt mielenkiintoinen vaihe. Me senaatissa käsittelemme mietintöä, tutkimusta, jos, jonka kautta pyritään ö, parantamaan huoltajuuskysymyksiä – me haluaisimme Espanjassa sitä, että myös eurooppalaisessa lainsäädännössä otettaisiin huomioon se, että yhteinen jaettu huoltajuus on asia, jota ei pidä pakottaa mutta loogisesti pitäisi mahdollista, että ne, jotka haluavat olla lastensa kanssa, heidän täytyy olla oikeus tehdä näin. Ja sitten kun ajatellaan vanhempien vastuuta, sehän merkitsee sopimusten tekemistä. Sekä äidin että isän täytyy pyrkiä ö, ö, tähän, jotta molemmat vanhemmat voisivat saada mahdollisuuden harjoittaa jaettua huoltajuutta. Ja sitten kun ajatellaan tätä juridista käsitettä kaikissa lainsäädännöissä, kaikissa oikeuksissa, myös espanjalaisessa oikeudessa, halutaan ajaa alaikäisen etua. Ja kun sitten katsotaan sitä, kuka määrittää lapsen edun. Isä määrittelee sen eri tavalla kuin äiti. Isovanhemmat saattavat nähdä, siitä, nähdä sen eri tavalla. Myös ö, viranomaiset näkevät sen eri tavalla. Eli tämä juridinen käsite ö, saattaa muuttua epäselväksi. Ja sitten tuomarin täytyy tehdä päätös. Ja tuomarin tehtävä omaan, omassa työssään on määrit, täytyy määritellä tämä. Ja kun ajatellaan sitten lasten oikeuksia suhteissaan vanhempiinsa silloin, kun side tai tämä yhteys katkeaa, niin sidehän saattaa, yhteys saattaa katketa, mutta tämä tunnepuoli pysyy samana joten vanhempien vastuu ja oikeus olisi neuvotella ja tutkia, minkä verran he voivat käyttää aikaa olemissa, olemiseen lasten kanssa ja sitten taas minkä verran he käyttävät aikaa työn, työhönsä epäilemättä, jos sopimusta ei ole vanhempien välillä, niin sitten tuomari katsoo nämä mahdollisuudet näiden kahden pilarin osalta. Eli näin lapsen mahdollisuus jatkaa yhteydenpitoa vanhemman kanssa on taattu. Totta kai asiat monimutkaistuvat silloin, kun on kyse avioerosta, joka syntyy tilanteessa, jossa vanhemmat ovat eri maista. Euroopan lainsäädäntö, lainsäädännön pitäisi mahdollistaa se, että tuomari pystyy määrittämään tilanteen vanhempien osalta, jotka tulevat eri maista – Eli nämä asiat, asiat täytyy hoitaa siten, että ö, lapsen etu ja mahdollisuus säilyttää suhde molempiin vanhempiinsa täytyy taata. Sitten lopuksi täällä viitattiin tapaamisiin haluaisin kiinnittää huomiotanne tähän termiin, joka on virheellinen. Espanjan oikeus, se miten, se miten tästä nyt espanjaksi puhutaan, puhutaan tällaista käynneistä, mutta Espanjassahan tai sitä käytetään lääkärissä käynnistä tai jonkun muun luona käynnissä, mutta eihän lasta, lapsen luona voi, voida käydä, vaan lapsen kanssa ollaan. Eli puhutaan tällaisesta yhteisestä ajasta, jaetusta ajasta, ajasta, joka ollaan jonkun seurassa. Eli tämä termi on mielestäni ainakin espanjaksi hieman virheellinen. Sitten lopuksi haluaisin sanoa, että tämä halu, jonka varmasti kaikki jaamme, on sellainen, että meidän täytyisi ottaa nämä asiat huomioon laajennetun perheen käsitteen kannalta, siis suvun kannalta, ja ottaa huomioon myös isovanhemmat, jotta isovanhemmat voivat myös pitää yhteyttä lapsenlapseensa ja niin, että tämäkään side ei katkeaisi. Monet näistä asioista voidaan ratkaista, jos tämä kirjattaisiin jo sopimukseen avioliiton alkuvaiheessa tai ennen avioliiton solmimista. Tällä tavalla ehkäisevällä tavalla voitaisiin ratkaista nämä kysymykset, jotka sitten käytännössä saattavat tulla eteen. Kiitoksia. Ja, vielen Dank. Vielleicht nur nochmal zu der ähm, Definition Besuchsrecht bzw. Umgangs. Kiitoksia äh, tästä määrittelystä. Ähm, liittyen äh, tapaamisoikeuteen tai vierailuoikeuteen. Tämä saattaa olla käännösongelma. Äh, alkuperäisessä äh, asiakirjassa puhuttiin aina vierailuoikeudesta, mutta kyllä tämä saksaksikin on tapaamisoikeus. Tämä on tällainen ongelma. Nämä olemassa olevat sopimukset. Minäkin tiedän, minä olen notaari ja kyllä aina ehdotan avioliittoon sitoutuville, että he tekisivät eh-, avioehtosopimuksen, mutta useimmat kuitenkin uskovat siihen, että avioliitto kestää ikuiseksi. Kuitenkin avioehtojen määrä on lisääntynyt Saksassakin Täällähän on puhuttu jaetusta huoltajuudesta, mutta Saksassa puhutaan yhteishuoltajuudesta. Sitä varmaan tarkoititte, yhteishuoltajuutta. Sitten antaisin teidän kollegalle herra Karodias de Ceralle oikeudellisten asioiden valiokunnasta puheenvuoron. Olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi kysymystä alustajille, koska minäkin haluan, että että he voisivat puhua hieman enemmän ja tällä tavalla minä kysymyksen muodossa sallin tai mahdollistan sen. Sitten tähän Haagin yleissopimukseen artiklaan 13, jossa puhutaan perillisistä ja kysymyksistä, jotka liittyvät vanhempiin, yleensä miehiin, mutta joskus myös naisiin mitä tapahtuu silloin, kun huoltajuuskysymyksissä mennään tässä prosessissa. Ja tämä artikla 13, silloin kun on kyse väkivaltatapauksista. Nyt artikla 46, jossa puhutaan tällaista perintö todistuksesta, eurooppalaista perintötodistuksesta. Artiklassa 46 puhutaan tällaista verkostosta ja nyt kolme puhujaa on viitannut siihen, että tämä kysymys pitäisi olla tällaisen eurooppalaisen oikeudellisen verkoston toimialaan kuuluva asia. Kun ajatellaan sitä, että tiedämme mikä todellisuus nyt on, ja sitten, sitten ajatellaan esimerkiksi Kanariaa, joka on kuulunut tähän verkostoon ja sitten on ollut turhia ponnisteluja, jotka ovat johtaneet tällaiseen melankoliseen tilanteeseen. Ja sitten ei ole otettu huomioon vallitsevaa tilannetta, vallitsevaa todellisuutta. Sitten uskon, että avioerotapaukset, avioeroon ei tarvita sitä, että etsitään syyllistä ja katsotaan kuka näistä puolisoista, kumpi puolisoista on aiheuttanut avioeron. Minä en myöskään usko, että pitää puhua tapaamisoikeudesta, vaan tapaamisvelvollisuudesta. Jos ei ole syy, syyllisiä, niin huoltajuuden pitäisi olla yhteishuoltajuutta – paitsi jos voidaan osoittaa, että lapselle on vahingollista olla jomman kumman vanhemman seurassa. Mutta minun henkilökohtainen käsitykseni on se, että tarvittaisi, täytyy käyttää vähemmän tällaisia ponnisteluja tiettyjen turhien käsitteiden vahvistamiseen Aamupäivällä myös eräs puhuja viittasi siihen, että tarvittaisiin enemmän luottamusta siihen, kun ollaan tekemisissä toisen kanssa. Minä voin henkilökohtaisesti nähdä nämä seikat, jos ajatellaan tällaista oikeudellista kulttuuria, jossa on erilaisia perinteitä. On latinalainen perinne, saksalais, saksalaispohjainen germaaninen perinne. Minun täytyy luottaa myös toisen maan tuomiovaltaa käyttäviin viranomaisiin. Minä uskon, että jos annetaan enemmän vastavuoroista tunnustusta näille oikeudellisille päätöksille, niin silloin voimme luoda tällaista oikeuden tilaa ja voimme kunnioittaa sitä, mitä toinen, mitä kollega sanoo tästä asiasta. Ei muuta sitten puheenjohtaja, mutta tässä nämä kysymykset alustajille. Kiitoksia. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Nyt äh, Rova Francisca Almeida Portugalin parlamentista on pyytänyt vielä puheenvuoroa. Ehm, e e Kiitos puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Voisin aloittaa kiittämällä teitä Portugalin äh, parlamentin puolesta siitä, että olette järjestäneet tämän tapaamisen. Tämä on ollut erittäin tietopuolinen kokemus meille kaikille ja haluaisin esittää vain joitakin kommentteja liittyen siihen, mitä paneelin jäsenet ovat sanoneet mitä tulee ennen kaikkea rajat ylittäviin ristiriitoihin ja sitten joitakin yleiskommentteja kansainvälistä juridista tilanteesta. Ensiksi mitä tulee eri jäsenvaltioiden päätöksiin, jotka koskevat vanhempien velvollisuuksia. On tietysti tärkeää kuulla lasta ja se pitäisi olla tosiaan velvollisuus kuulla – mitä tulee vanhempain velvollisuuksiin. Mutta kuten olemme kuulleet tänään, niin on eri, hyvin erilaisia tapoja ja erilaisia tapoja kuulla lapsia myös. Ja pelkäänpä pahoin, että tämä saattaa johtaa siihen, että ei tunnusteta niitä päätöksiä, jotka koskevat vanhempien vastuuta, jotka tulevat muista jäsenvaltioista, koska siellä saatetaan olla sitä mieltä, että lasta ei kunnolla ole kuultu. Eikö olisi täysin asianmukaista, että olisi minimistandardit, mitä tulee siihen muotoon ja menettelyyn, joka koskisi lasten kuulemista, niin että tämä ei olisi millään tavalla esteenä silloin, kun on kysymys tuomioiden täytäntöönpanosta niin, että tämä ei liioin johda oikeustoimien viiveeseen, mitä tulee kansainväliseen adoptioon seuraavaksi. lasten eduthan ovat tietysti täysin kärjessä. Eli silloin kun on kysymys adoptiosta, eli halutaan löytää paras perhe lapsille. Ja silloin ei välttämättä aina ole kysymys siitä, mitä kansalaiset haluavat. Ja nyt on olemassa uusi laki, joka koskee erilaisia sivilioikeudellisia tekijöitä silloin, kun on kysymys lapsen adoptoinnista – jos ajatellaan kansallisia sääntöjä, että ne ovat monimutkaisia, niin kansainvälistä adoptiota koskevat säännöt ovat vieläkin enemmän sitä. Esimerkiksi jos ajatellaan kustannuksia ja matkustamista yhdestä jäsenvaltiosta toiseen, jos on pidempi menettely, ja jossa yritetään jollain tavalla sovittaa yhteen kaksi eri oikeusjärjestelmää, niin meidän ei pitäisi loppujen lopuksi olla lainkaan yllättyneitä siitä, että vain 53 ulkomaalaislasta adoptoitiin Portugaliin ja sitten vain vähän portugalilaisia lapsia adoptoitiin muihin maihin. Eikä tämän perusteella pitäisi päätellä, että eikö pitäisi päätellä, päätellä, tehdä se päätelmä, että olisi parempi, jos meillä olisi jonkunnäköiset yhteiset säännöt, jotka koskevat kansainvälistä adoptiota. Ja, siis minimisäännöt. Tämähän... Kiitoksia. Sekä Portugalista että Kreikasta tuli kysymyksiä liittyen lasten kuulemiseen. Ehkä Rova Sjögren voisi vastata tähän eh, nopeasti liittyen lasten ikään. Minkä ikäistä lasta eh, suosittelisitte kuultavaksi? Um, thank you. Well, I'm not... Kiitos. En ole halukas sanomaan mitä mainitsemaan mitään erityistä ikää. 7-8-vuotias mielestäni on liian nuori. Emme kuule lapsia Ruotsissa ollenkaan tuomioistuimessa, jolleivät ne ole 16-17-vuotiaita. Ja haluaisin sanoa, että se, että lapsi, lasta kuullaan tuomioistuimessa ei mielestäni ole paras tapa, koska on olemassa muita mahdollisuuksia kuulla lasta hyvin. Se on minun vaikutelmani, kiitos. So, ich denke, die anderen Hyvä. Muut kysymykset on varmaan selvitettävä kahdenvälisin keskustelun, erityisesti liittyen kysymykset liittyen adoptioon. Niihin Rova Bregliasko voisi myöhemmin sitten vastata. Ja nyt annan mm, loppupuheenvuoron Rova Bekille. Olkaa hyvä. mevrouw de voorzitter. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Eh, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Äh, sanoa, että meillä oli todella jännittävä iltapäivä. Tässä on kyse vanhempien vastuusta, lasten suojelusta ja minulla on se vaikutelma, että sekä kansainvälisesti että äh, kansallisesti äh, tunnepuoli on tässä hyvin voimakkaasti mukana. Tämä on hyvin arkaluontoinen aihe ja usein huomaamme, että omassakin oikeusjärjestelmässä, että kun on ristiriitoja vanhempien ja lasten välillä tai vanhempien välillä on ristiriitoja ja pelissä ovat lapset, niin silloin on hyvin vaikea löytää ratkaisuja, jossa vanhemmilla on tietty suoja, mutta erityisesti lapsilla on suoja. Ja kun nyt suhteet ovat kansainvälistyneet, niin tilanne sit, kuin monimutkaistuu. Olen kuullut täällä asioita, jotka haluaisin viedä eteenpäin erityisesti sen takia, koska meillä vielä keskustellaan näistä asioista. Esimerkiksi erilaiset kansainväliset välineet, jotka on olemassa, Bryssel 2a esimerkiksi, nehän ovat tuoneet parannusta tilanteeseen, koska ne ovat johdonmukaisia, yhdenmukaisia – on helpompi selvittää, nopeampi selvittää esimerkiksi tapaamisoikeuskysymykset, jos lasta jatkuvasti siirrellään kahden paikan välillä, niin kyllähän sen kansallisestakin lainsäädännöstä tietää, että se on todella kauhea tilanne lapselle. Jos lapsi on vuoden yhden vanhemman luona, niin silloin tämä jotenkin juridisesti pitää huomioida. Eli siis prosessin nopeus on erittäin tärkeä. Se, mikä herätti hyvin paljon keskustelua, on lasten oikeuksien suoja, lapsen kuulemisoikeus. Saako lapsi äh, puheenvuoron? Äsken puhuttiin lapsen iästä, minkä ikäinen lapsi voi saada puheenvuoron. Mekin keskustelemme tästä seitsemän vuotta, 12 vuotta. Äh, Melderissä keskustelemme tästä. Ehkä tärkeää olisi keskustella siitä, miten lapsia kuullaan, millä tavoin. Ja tässä todella tarvittaisiin asiantuntemusta, myöskin asiantuntevia tuomareita, mutta pitäisi myös pohtia sitä, missä paikassa lapsia kuullaan. Sen täytyy joka, joka tapauksessa mukana täytyy olla erikoistunut asianajaja tai luottamushenkilö, jolla on luottamussuhde lapseen, joka äh, antaa mahdollisuuden lapselle äh, kertoa rauhassa mielipiteensä ilman, että sen täytyy, hänen täytyy kuulla yhtä tai toista vanhempaa. Tämä on tärkeä kysymys. Ja toinen tärkeä asia, joka nousee esiin tässä kansainvälisessä ilmapiirissä, se, että meidän tulisi ehkä kehittää yhteisiä arvoja Euroopassa, mitä tulee tapaamisoikeuteen, lasten oikeuksiin, vanhempien mahdollisuuteen ja velvollisuuteen, Luottamus toisiin oikeusjärjestelmiin, puhutaan myös suuntaviivoista, hyvistä käytänteistä. On todella tärkeää, että kerrotaan myös kokemuksista, vaihdetaan kokemuksia. Täällä puhuttiin paljon sovittelusta, äh, kansainvälistä tuesta. Se ei ole ehkä vielä täysin toteutunut, mutta juuri kun on kyse konflikteista, äh, asiat voidaan ratkaista oikeudellisesti, mutta myös toisin toimenpitein. Ja että tällaiset päätökset, joita on tehty, äh, tunnustetaan, vaikka niitä ei ehkä suoraan voidakaan täytäntöön panna. Tällainen seuranta ja sovittelu on tärkeää myös lapsille, erityisesti kun on kyse tapaamisoikeuksista, huoltajuuksista ja muista kysymyksistä. Meidän on pohdittava, miten tämä voidaan toteuttaa operationaalisesti, millaisiin juridisiin puitteisiin se voidaan saattaa ja kuinka me voimme antaa riittävästi tietoa siitä, jotta ihmiset voisivat hyödyntää näitä palveluja. No sitten puhuttiin lapsikaappauksesta, täytyy päättää, missä lapsi, mihin lapsi voi jäädä, mutta vielä parempi olisi, jos jo alusta asti tuettaisiin aviopareja ja pohdittaisiin sitä, miten konflikteja voitaisiin ratkaista. Ja kansainvälisesti on tärkeää tutkia tätä ja toteuttaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Tähän päättyy tämä äh, työryhmän osuus, jossa oli kyse lasten ja vanhempien oikeuksista. Haluaisin kiittää kaikkia äh, puhujia, äh, nyt kaikkein polttavimpia kysymyksiä tässä käsittelimmekin. Ja nyt annan puhe- annan puheenjohtajan pallin kollegalleni Berlinguerille, joka on oikeudellisten asioiden varapuhe- komitean, valiokunnan varapuheenjohtaja. vero? Sì, sì. Siamo giunti all'ultima sessione. Me olemme nyt työryhmämme viimeisessä osiossa, neljännessä osiossa. Ja se käsittelee siviili-identiteettiä. Tässä on kyse perheistä ja ongelmista, jotka liittyvät vapaaseen liikkuvuuteen e, ja siviili-identiteettiin. Näitä asioita voidaan pitää marginaalisina kysymyksinä, mutta minä e, olen sitä mieltä, että näin ei ole. Kansalaisten perusoikeus e, liikkua vapaasti Euroopan unionin alueella, siihen liittyy myös oikeus, että heidän eh, henkilöoikeuden asema tunnustetaan eh, toisessa valtiossa. Eli kansalainen pysty, hänen täytyy pystyä todistamaan eh, oma siviilioikeudellinen statuksensa ja saada tästä liittyvät oikeudet aivan sama, missä hän asuu. Liikkumisen vapaus, sitä ei voida ainoastaan vahvista, vaan se on osa eh, henkilön arvoa ja on tärkeää, että tämä vapaus jatkuvasti tunnustetaan ja myöskin henkilön status eh, tunnustetaan. Se on, pitää pystyä tunnustamaan, siirtämään helposti, ei aina hankalien byrokraattisten menettelyjen kautta. Ja tämä tarkoittaa, että kansalais ei pidä pitää itseään vieraana toisessa valtiossa. Tämä ei siis ole myönnytys. Hänen ei pidä hävetä erilaisuuttaan verrattuna johonkin toiseen, ja siksi on tärkeää, että hänen siviili-identiteettinsä tunnustetaan. Ja tämä vaikuttaa myös hänen oikeudelliseen tilanteensa. On useita tapauksia, jotka tästä syntyvät, koska on 15 000 tapausta vuosittain, jossa siirretään siviilisäädyn siirtämistä. Ja kun on kyse liikkuvuudesta, niin nousee esiin kysymys siviilisäädyn tunnistamisesta, eli siitä, kuka on mitäkin Euroopassa. Meillä on 80 000 virastoa, tällaista virastoa Euroopassa, 80 000 estettä, mm, byrokraattista estettä, koska virasto usein on byrokraattinen este Usein kun menee virastoon, niin siellä virkailija vastaa, että ei se ole mahdollista, kun jotain kysyy. Ja meidän täytyy pitää, sanoa, että näin ei voi sanoa, vaan että tämä on todellinen oikeus. Ja on pystyttävä rajoittamaan myöskin byrokratiaa. Esimerkiksi ajatellaan että täytyy tällainen siviilisäädyn todistava asiakirja kääntää tai siirtää. E, henkilö, jolla on taloudellisia ongelmia. Täytyy ajatella näitä pitkiä aikoja, joita tässä kuluu, ja kustannuksia. Minä yritän sanoa teille, että tämä on erittäin tärkeä kysymys e, jokapäiväisessä elämässä. E, tämä on asia, joka koskettaa meitä kaikkia. Ja on olemassa suuri ero Euroopassa eri jäsenvaltioiden välillä. Ja tämä on suuri rikkaus, mutta myös jarru. Esimerkiksi siviilisäädyn siirtämisestä ja mitä tämä sivilisaatio merkitsee. Jos yhdessä valtiossa pari voi mennä naimisiin, niin hän ei voisi välttämättä saada asiakirjaa toisessa valtiossa. Ja silloin tästä tulee este jos ei este, niin kuitenkin hidaste tai se monimutkaistaa kansalaisten elämää. Miksi Euroopan pitäisi monimutkaistaa kansalaisten elämää? siviilisäädön rekisteröinti toisessa valtiossa voi luoda monimutkaisen tilanteen. Ajatellaan nyt esimerkiksi sukunimilainsäädäntöä eri maissa on maita, joissa kansalaisilla on kaksi sukunimeä. On toisia maita, jotka e- eivät hyväksy tätä ja rekisteröivät ainoastaan yhden sukunimen. On henkilöitä, joilla on kaksi kansalaisuutta ja e- joilla on yhdessä passissa yksi sukunimi ja toisessa toinen sukunimi. Tällainen kysymys voi aiheuttaa ongelmia myöskin oikeuksien myöntämisessä, koska emme voi tunnistaa e- henkilöä, jolla on kaksi sukunimeä eri asiakirjoissa. Tässä on esimerkkejä. Tämä osoittaa esimerkiksi, että oikeus nimeen on oikeus olla oma itsensä ja olla tunnustettuna omana nimenä, eikä sillä nimellä, jota jonkun toisen valtion lainsäädäntö vaatii. Ja tämä voi päivittäisessä elämässä olla este. Ja ajatellaan esimerkiksi suuria eroja avioliittolainsäädännössä. Ei nyt ajatella pelkästään klassisia kysymyksiä, jotka liittyvät hetero- tai homoseksuaalien avioliittoon, vaan yl- avioliitoikeuksissa on useita aspekteja, jotka eivät ole samoja kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia. Ja kuitenkin ne pitäisi tunnustaa. Ja tämä itse asiassa äh, häiritsee tai estää vapaata liikkuvuutta. Euroopan parlamentti on nostanut esiin tämän kysymyksen ja kiinnittänyt muiden instituutioiden huomioon tähän, erityisesti kansallisten instituutioiden äh, tarpeen ratkaista äh, nämä käytännön ongelmat, joita kansalaisilla on liittyen näihin erilaisiin oikeusjärjestelmiin. 25. marraskuuta 1, 2, 2009 hyväksyttiin Tukholman ohjelma, jossa vaadittiin, että jäsenvaltiot hyväksyisivät täysin oikeudet, jotka liittyvät kansalaisuuteen. Ja tässä yritettiin ratkaista myös kansallisten henkilöasiakirjojen vastavuoroinen täydellinen tunnustaminen. Tämä on eurooppalaisen oikeudellisen alueen perusperiaate pätevyyksien vastavuoroinen tunnustaminen, todistusten vastavuoroinen tunnustaminen, mutta myöskin henkilöasiakirjojen vastavuoroinen tunnustaminen. Me emme halua yhtenäistä lainsäädäntöä, haluamme, että meillä on vastavuoroista luottamusta ja tunnustamista. Jos yksi valtio toimii yhdellä tavalla, josta toinen valtio ei pidä, niin, hänen täytyy, niin sen täytyy kuitenkin hyväksyä se kansalaisten edun vuoksi. Ja siksi ollaan valmistelemassa vihreää kirjaa, jossa käsitellään jälleen kerran he, siviilisäädyn siirtämistä ja myöskin tämän asian oikea-aikaista nopeaa käsittelyä. Me olemme Euroopan parlamentissa käsitelleet Tukholman ohjelman täytäntöönpano-ohjelmaa ja tähän liittyen kansalaisten tarpeita. 58 prosenttia Euroopan kansalaisista on sitä mieltä, että täytyisi ottaa käyttöön tutkimukseen toimenpiteitä Euroopan unionissa, joilla voidaan helpottaa henkilöasiakirjojen tunnustamista. Tällainen yhteinen vastaus, joka takaisi kansalaisille samanarvoisen ö, oikeuksiensa suojan riippumatta siitä, missä he ovat, erityisesti mitä tulee ö, oikeuteen nimeen, identiteettiin, oikeuteen tunnistaa nämä, tunnistaa nämä oikeus avioliittoon ja mahdollisuus perustaa perhe. Lopuksi haluaisin sanoa, että Euroopan unioni on, täytyisi olla kansalaisten palveluksessa tämä on se tavoite, jonka olemme itsellemme asettaneet. Kansallinen egoismi ei saa olla esteenä tälle tavoitteelle kansallisten normien erilaisuus ei saa aiheuttaa ongelmia vapaalle liikkuvuudelle ja vastavuoroinen luottamus toisten valtioiden oikeusjärjestelmään, sen täytyy perustua vastavuoroiseen kokemukseen ja tietoon. Kansallisten parlamenttien tulisi yhdessä kansalaisyhteiskunnan kanssa luoda yhteistä vuoropuhelua tähän asiaan liittyen. Ja tällä, näillä sanoin haluaisin aloittaa keskustelun ja toivottaa tervetulleeksi asiantuntijamme ja myöskin Euroopan komission edustajan, joka esittelee meille vihreän kirjan. Ja myöskin Haluaisin kiittää työstä, jota on tehty mm, yhteistyön lisäämiseksi tällä saralla. Haluaisin muistuttaa kaikille, että puheaika on rajoitettu 10 minuuttiin. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron professori Paul Lagardille, joka on oikeusasiain professori Pariisin yliopistosta. Hänen puheenvuoronsa otsikko on siviilisääty asiakirjojen tunnustaminen ja rekisteröinti rajat ylittävissä tapauksissa, tämänhetkinen tilanne Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja toimenpiteet EU-tasolla. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten sanoitte alussa, kunkin Euroopan unionin kansalaisen liikkua ja oleskella vapaasti jäsenmaiden alueella tarkoittaa sitä, että hänen siviili-identiteettinsä on tunnustettu. Tämä muodollistaa siis siviilisäätyyn liittyvät asiakirjat ja hänen pitää siis pystyä kulkemaan yli rajojen kaikkien näiden oikeuksien kanssa. Ja nykyään tilanne ei ole se, EU ei ole ryhtynyt aloitteeseen ratkaistaakseen tätä ongelmaa. Sen sijaan kansainvälinen väestörekisteri liitto, joka sijaitsee, joka pääpaikka sijaitsee Strasbourgissa, pyrkii edistämään näiden siviilisäätyä todistavien asiakirjojen tunnustamisesta. Näiden kahden välis, elimen välisen yhteistyön mm, yhteistyö voisi saada kaikki kansalaiset hyötymään. Muutamia yksityiskohtia kun kansalainen siirtyy rajan yli kuljettaen mukanaan siviili-identiteettiään, mitä tämä tarkoittaa sitten käytännössä. Hänen täytyy helposti pystyä todistamaan identiteettinsä, henkilöllisyytensä ja hänen tietonsa täytyy olla väestörekisteri, väestörekisterissä siinäkin tapauksessa, että hän on ulkomailla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että hänen sivilisäätynsä sitten tunnustetaan. Sitten on kolme vaatimusta. Henkilö, joka on ase- syntynyt maassa X ja asettuu toiseen maahan ja on perustanut siellä perheen. Ja jos hän haluaa sitten mm, toimia tuossa maassa, hänen täytyy ö, toimittaa, esittää asiakirjansa – henkil, oman, omasta si, siviili-identiteetistään. Ja on selvää, ettei oleskelumaasta voida pyytää sellaisia asiakirjoja, jotka tulevat toisesta maasta ja siellä puhutaan eri kieltä, ei tunneta muutenkaan noita oloja kovin hyvin. Tämä ö, väestörekisteri toimikunta on sitten pyrkinyt vaikuttamaan siten, että tällainen väestörekisteriote, joka on ulkomaalainen, voitaisiin hyväksyä toisessa maassa. Halutaan yhtenäistää väestörekisteriotteet sillä tavalla, että käytettäisiin tällaisia monikielisiä väestörekisteriotteita, joissa on samat tiedot. Ja nyt yleissopimus on sopimus 16 vuodelta 1976 ja sen ovat ratifioineet 12 EU-jäsenmaata. Sitten toinen aloite, jota muun muassa rouva Reding on vienyt eteenpäin ja sillä avulla pyritään luomaan tällainen yksilöllinen väestörekisteri asiakirja, jonka kautta, jonka avulla voidaan todistaa henkilöllisyys kaikenlaisissa arkipäivän tilanteissa. Ja on tärkeää ja kiinnostavaa tarkastella myös tätä aloitetta, mutta siinä on kuitenkin joitakin käytännön ongelmia, koska pitää lähteä liikkeelle näistä olemassa olevista todistuksista. Ja tätä asiakirjaa ei pitäisi kuormittaa liikaa, koska arkipäivän jokapäiväisessä elämässä ei, ei välttämättä tarvita kaikkia näitä julkaistavia tietoja. Joka tapauksessa tämä tarkoittaa senlaista keskitettyä järjestelmää, siviilisäädyn osalta, kun on kyse tällaista henkilöstä, joka tulee toisesta maasta. Yksi henkilö, joka on syntynyt maassa, jonka sivilisääty on hyväksytty toisessa maassa, hän saattaa kolmannessa maassa sitten solmia avioliiton ja neljännessä maassa erota. Ja tarvitaan tällaisia todistuksia, jotta voidaan todistaa tämä, nämä tapahtumat. Kansalaisten elämä olisi yksinkertaisempaa, jos nämä kaikki tapahtumat olisi sitten rekisteröity alkuperämaassa, mutta näin nykyään ei ole. Useat ö, tahot ovat yrittäneet järjestää tällaisen kansainvälisen järjestelmän, jossa esimerkiksi eri todistukset voitaisiin osoittaa toisessa maassa olevalle virkaveljelle ja jotta nämä lausunnot hyväksyttäisiin maasta toiseen ja että tuo vastaanottavan maan viranomaiset voisivat sen hyväksyä, niin silloin on myös suunniteltu tällaista yhdenmukaista muotoa. Joitakin säätöjä kuitenkin tarvitaan, koska tätä on helppo teorisoida, mutta vaikeampaa viedä käytännön tasolle. Täytyy katsoa, mikä on vastaanottava viranomainen. Se voi vaihdella maasta toiseen, mitä, miten näitä tietoja käytetään. Ja kaikki tämä on mahdollista ja neuvotteluja käydään, jotta tämä voidaan viimeistellä. Tämä rekisteri ja sen päivitys voi tapahtua silloin, jos vastaanottava maa tunnustaa nämä tiedot. Ja tämä on viimeinen kohta, jota vielä minun täytyy tarkastella, eli ne tilanteet, jotka syntyvät sitten ulkomailla. Kansalainen, aset, kansalainen asettuu johonkin muuhun maahan kuin omaan maahansa, sitten hänen sivilisäätynsä pitää tunnustaa asiakirjatasolla ja että nämä tapahtumat, niiden täytyy olla näissä asiakirjoissa mukana siis avioliitto, avioero, rekisteröity parisuhde. Näiden täytyy olla siis tässä maassa, johon hän on asettautunut myös tunnustettu. Ja täytyy myös tunnustaa, että EU on osoittanut, viitoittanut tietä avioerojen tunnustamisen kohdalla. Tästähän on puhuttu paljon, kun on käsitelty tätä Bryssel 2a-asetusta. EUn tuomioistuin Euroopan unionin tuomioistuin on voinut myös käy, hyödyntää näitä kysymyksiä tehtyjen päätösten kautta. Ja on ollut esimerkkitapauksia henkilöistä, jotka ovat siirtyneet maasta toiseen ja on syntynyt lapsi jossakin maassa ja niin edelleen. Mutta tämä tilanne, joka, uusi tilanne, joka syntyy toisessa maassa, tätä tilannetta ei hyväksytä, jos, jos se tapahtuu ö, sellaisissa olosuhteissa, joissa tuo uusi maa ja siellä sovellettava kansainvälinen yksityisoikeus hyväksyy tuon tilanteen. Sitten vielä yhdenmukaisuus tai yhteensopivuus so, kussakin maassa sovellettavan lain kannalta on asia, joka on otettava huomioon. Sitten tämä väestörekisteritoimikunta on ottanut myös esille erilaisia tekijöitä, jotka on myös hyväksyttävä. Nyt on pakko todeta, että nämä sivilisaatiotodistukset tai virkatodistukset, niiden liikkuminen on edelleen hankalaa. Tiettyjen tilanteiden eh, toteamista ei myöskään hyväksytä toisessa maassa, joten silleen on tarvittu tällaista asiantuntijuutta, jota väestörekisteritoimikunta voi tarjota – Ensinnäkin EU pitäisi nyt katsoa nämä parhaat ja toimivat puolet näistä yleissopimuksista, jotka väestörekisteritoimikunta on tehnyt. Ja niiden pohjalta voitaisiin tehdä sitten aloite. Se voi teknisesti olla vaikeaa, koska näiden välineiden toiminnan seuranta on myös hankala. Lisäksi jäsenmaiden pitäisi ratifioida tietyt väestörekisteritoimikunnan yleissopimukset, ja tarkoitan erityisesti tätä yleissopimusta 16, jossa puhutaan tällaista moninkielisistä väestörekisteriotteiden toimittamisesta. Sitten kolmas vaihtoehto oli siis se, että osallistutaan neuvotteluihin, jotka ovat käynnissä väestörekisteritoimikunnan sisällä. Nythän näissä sopimuksissa ei ole ole otettu huomioon tällaisia alueellisia taloudellisia yksiköitä, mutta mikään ei estä sitä, etteikö tätä otettaisiin mukaan niihin sopimuksiin, joita työstetään. Minä puhun tässä henkilökohtaisesti, koska minä, öö, minä olen itse ollut mukana tuon toimikunnan toiminnassa yhdeksän vuoden ajan. Uskon, että olisi hyvä miettiä eri toimintamallien yhdistämistä, jotta tämä tapahtuisi kansalaistemme parhaaksi. Kiitos. Grazie, professor Lagarde. Oh, la parola... Kiitoksia, professori Lagarde. Seuraavaksi Chantal Nast, joka on kansainvälisen väestörekisterikomitean puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Varmasti tulen toistamaan joitakin pikkuasioita, joista professori Lagarde puhui, mutta haluaisin ensiksi lyhyesti esitellä sen työn, jota väestörekisteritoimikunta tekee. Sehän, sillähän on aika mahdoton tehtävä. Mitä tulee nimien rekisteriin, niin se on sellainen teema, jonka, jonka eteen väestörekisteritoimikunta on tehnyt paljon työtä. Mutta kuitenkin siis tässä on kysymys sellaisista asioista, jotka liittyvät sopimukseen. Mä haluaisin siksi keskittyä kahteen muuhun kohtaan. En mitenkään tyhjentävästi aio toimikuntaa esitellä, koska professori Lagarde on tehnyt sen, mutta haluaisin – viitata siihen pitkään tekstiin, joka on jaettu teille ja josta löydätte toimikunnasta täydellisemmän tiedon ja sitten myös niistä teemoista, joista ajattelin puhua. On sanottu, että tämän toimikunnan yleis sopimus, tätä koskeva yleissopimus käsittelee kahta asiaa. Henkilöitä, sitten teknisempiä puolia ja muun muassa informaatiota, joka koskee henkilön siviilistatusta ja niitä asiakirjoja, jotka on tarkoitettu ulkomaille ja haluaisin puhua niistä tänään. Itse asiassa henkilö ei paljonkaan välitä siitä, eh, onko laki yhtäläinen, vaan pikemminkin se kiinnostaa häntä, että jos hän haluaa väestörekisteriotteen ulkomailla asuessaan, niin että hän saa sellaisen otteen – joka hyväksytään ilman muodollisuuksia asuinmaassa. Konkreettisesti tämä merkitsee sitä, että jos ihminen matkustaa maasta toiseen, niin silloin siviilisääty ja sitä koskevat tiedot joutuvat seuraamaan häntä. Mitä tulee liikkumisoikeuteen, niin se ei pelkästään ole tällainen oikeus, joka on vahvistettu. Siis mitä tulee toimikuntaan, niin se perusperiaate on se, että sellainen, jota CIC, eli väestörekisteritoimikunta on soveltanut jo 60 vuotta. Mitä tulee siviilisäätyyn ja siihen, millä tavalla se mielletään ulkomailla, niin meillä on olemassa tietty kansainvälinen yhtäläinen malli, joka on monikielinen. Nämä asiakirjat Siis niitä ei tarvitse millään tavalla muodollisesti laillistaa. Ja ne hyväksytään myös ulkomailla. Mitä tulee eh, monikielisyyteen, niin siitä on puhuttu liitteessä neljä tässä pitkässä asiakirjassa. Siellä puhutaan esimerkiksi kääntämisestä ja mm, numeroinnista mitä tulee kieltiin, jos kielten määrä on liian suuri, niin silloin on otettu käyttöön uusi järjestelmä, jossa monikielisyys on korvattu koodauksella. Mitä tulee, siis on osoitettu, että toimikunnan asiakirjoja on käytetty myös kansainvälisessä liikenteessä. Mitä tulee kaikkein tärkeimpiin malleihin, ne ovat ne, joista herra Lagarde mainitsi jo, eli yleissopimus 16, joka on ollut voimassa vuodesta 1976. Yleissopimus 16, siinä on kysymys kansainvälistä mallista, joka koskee esimerkiksi avioliitto- ja avioliittoasiakirjoja ja kuolemaa koskevia asiakirjoja. Esteettömyystodistusta, siinä on kysymys yleissopimusta 20, se on allekirjoitettu 1980 ja se koskee avioliittoja, jotka on solmittu ulkomailla. Tämä yleissopimus on vuodelta 1980 <clears throat> on peräisin vuodelta 1980. Mitä tulee tämän sanaston liitteessä käytetyn sanaston uudistamiseen, niin siinä on otettu haluttu ottaa huomioon kansallinen lainsäädäntö, joka koskee esimerkiksi samaa sukupuolta olevien avioliitto useissa eri maissa. Mitä tähän esimerkkiluetteloon tulee, tässä on kysymys yleissopimuksesta 17, jossa on kysymys tiettyjen asiakirjojen laajistamisesta, jotka ovat olleet voimassa jo useita vuosia. Yleissopimus on yleisluontoisempi, koska siinä on puhuttu esimerkiksi laillistamisen poistamisesta kaikkien niiden asiakirjojen kohdalta, jotka koskevat siviilisäätyä, heidän kansalaisuuttaan, asuinmaataan, asuinpaikkaansa Siis kaikki muut asiakirjat, kun ne on tarkoitettu avioliittoa varten tai sitten siviilisäädön todistamista varten, tämä yleissopimus, siinä on myös valvontamahdollisuus, jolloin avulla voidaan todentaa asiakirjat. Ja kysymyksessä on myös tällainen monikielinen kaavio. Mitä sitten tulee laillistamisen poistamiseen, haluaisin viitata esitykseni toiseen kohtaan, jossa on kysymys sähköisestä toiminnasta ja siinä on puhuttu ennen kaikkea rahoituksesta. Tässä on kysymys sellaista hankkeesta, joka on hyvin kunnianhimoinen ja siinä on haluttu ottaa käyttöön uutta teknologiaa, mutta se on kuitenkin sellainen projekti, joka on loogista jatkoa väestörekisteritoimikunnan työhön – ja tämä koskee siis henkilöitä ja perheitä Euroopassa, mutta myös suuremmalla alueellakin. Mitä tulee erilaisiin henkilötietoihin, sähköisiin henkilötietoihin, niin puhutaan vuodesta 2008, jolloin on päätetty, päätettiin prototyypistä, jossa haluttiin testata prototyyppiä. Ja se on kuitenkin ollut menestys ja se on otettu käyttöön vuonna, maaliskuussa vuonna 2009 ja saimme silloin rahoitusta komissiolta justis, tämmöisen justisohjelman puitteissa. Sen tarkoituksena on, on korvata tällainen postin välityksellä toimiva järjestelmä, korvata sähköisellä järjestelmällä. Ensimmäisen kehityskauden jälkeen, siis jossa oli kysymys yhdestä ainoasta asiakirjasta liitteineen. Sen käyttöä voitaisiin laajentaa kahdenväliseen toimintaan ja myös tietojen vaihtoon kansainvälisten, kansallisten viranomaisten välillä samassa maassa. Ja sillä tavalla voitaisiin saada aikaan yhteinen pohja Tämän järjestelmän täytyy olla yksinkertainen, tehokas ja varma, ja sen täytyy olla käyttö, te, tehokkaasti käytettävissä. Mitä kirjalliseen asiakirjaan, joka on teille jaettu, mitä siihen tulee, niin siinä on esitelty järjestelmä, joka on hyvin tasapainoinen ja jossa on prototyyppiä esitelty täydellisemmin sellaisena kuin toimikunta on visioinut sen. Tällä tavalla eri viranomaiset voivat käyttää tätä pohjaa, olipa kysymys mm, siis kunnioittamalla myös tietojen välityksen turvallisuutta yksinkertaisella internetyhteydellä ja navigoimalla. Siis tässä on kysymys digitaalijärjestelmästä, ja jossa voivat olla mukana erilaiset sertifiointiviranomaiset – Mitä sitten tulee kaikkiin käyttäjiin? Siis lähettäjä allekirjoittaa nämä ja ainoastaan vastaanottaja voi eh, purkaa ne. Ja sitten voi olla mukana myös teksti, jossa on lisätietoja. Mitä tulee monikielisiin kaavoihin, joita käyttäjät ovat tottuneet käyttämään paperin muodossa, ne nykyään sitten lähetetään sähköpostissa. Ja ne voidaan sillä tavalla liittää kansallisiin tietokantoihin, jotka tällä tavalla voidaan ajantasaistaa. Mitä tulee kääntämiseen ja laillistamisen poistamiseen, niin Tällä tavalla voidaan näitä asiakirjoja, eh, jotka sisältävät sivilisäätötietoa, käyttää yli rajojen. Ja tämä tietysti on suuri apu kansalliselle, viranoma- kansalliselle hallinnolle ja viranomaisille, jotka hoitavat väestörekisteriasioita. Ja tällä tavalla se myös eh, poistaa sen viiveen, joka käyttäjillä on, kun he joutuvat odottamaan erilaisia asiakirjoja. On selvää, että mahdollisuus sähköisesti välittää väestörekisteritietoja. Se parantaa tietojen kulkua ja uuden teknologian käyttö tietysti vähentää hallintokustannuksia. Ja tämä pohja helpottaa myös inform- informaation vaihtoa ulkomaista ja kotimaan viranomaisten välillä ja samalla se lisää käyttäjien marginaaleja. Mitä tulee sitten turvallisempaan tietojen välitykseen, niin tässä esimerkiksi on väärennysvaara pienempi. On tietysti huomattavasti tehtävä vielä työtä, jotta tämä kaikki toimisi järkiperäisesti, mutta eri kansallisten viranomaisten tuki jäsenvaltioissa on välttämätön – mitä tulee sekä tekniseen kehittämiseen että siihen, siis lopulta vaikuttaa täysin paik- olevan täysin paikallaan sanoa, että yleissopimukset ovat avoimia eikä mikään estä Euroopan unionin jäsenvaltiota eikä liioin toimikuntaa liittymästä siihen ja e, liittämällä tai, tai osallistumalla myös sähköiseen tietojen vaihtoon. Molte grazie. Paljon kiitoksia. Rova Chantal Nast. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Euroopan komissiolle, rouva Salla Saastamoiselle. Hän on oikeudellisen yhteistyön siviilikysymyksissä yksikön edustaja. Olkaa hyvä, Rova Saastamoinen. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri ilo olla täällä tänään ja esitellä tänne komission ajatukset tulevasta vihreästä kirjasta, joka käsittelee julkisten asiakirjojen vapaan liikkuvuutta ja henkilöasiakirjojen, väestörekisteriasiakirjojen vastavuoroista tunnustamista. Tämä vihreä kirja hyväksytään pian joulukuussa, joten me puhun siltä pohjalta, niiden ajatusten pohjalta, joita meillä on tällä hetkellä. Olen myös viimeinen puhuja tänään, joten saatan ehkä toistaa asioita, joita on sanottu täällä jo tänään tämän mielenkiintoisen päivän aikana, joten koettakaa ymmärtää. Esitykseni on jaettu kahteen osaan. Ensin kerron tämänhetkisestä tilanteesta ja sen jälkeen esittelen tämän tulevan kuulemisen sisällön. No ensinnäkin miksi? Miksi komissio ryhtyy toimimaan ja aloittaa tämän konsultaation liittyen julkisten asiakirjojen vapaaseen liikkuvuuteen ja väestörekisterin asiakirjojen tunnustamiseen. Ja syy on varmaan käynyt ilmi tämänpäiväisistä keskusteluista. Eurooppalaisen kansalaisen liikkuvuus on todellisuutta tänä päivänä ja sitä rohkaisevat kansalaisoikeudet. Noin 12 miljoonaa ihmistä, jotka opiskelevat, työskentelevät ja elävät toisessa jäsenvaltiossa kuin heidän kansallisvaltiossaan, todistavat sen. Kuitenkin nämä Euroopan kansalaiset päivittäisessä elämässään kohtaavat erilaisia esteitä, jotka liittyvät eh, julkisiin asiakirjoihin, kun he harjoittavat eurooppalaisia oikeuksiaan. Tätä korosti vähän aikaa sitten vuoden 2010 komission raportti EUn kansalaisuudesta. Se eh, vahvistui myös viimeisimmän eurobarometrin Petri-tutkimuksen tuloksissa, eh, joka julkaistiin lokakuussa 2010. Näiden tulosten mukaisesti kolme neljäsosaa Euroopan kansalaisista kannattaa toimenpiteitä, joilla voidaan helpottaa eh, julkisten asiakirjojen eh, liikkuvuutta jäsenvaltioiden välillä. Komissio oli jo aikaisemmin tilannut kaksi tutkimusta, jotta voitaisiin tunnistaa ne ongelmat, joita kansalaisilla on tällä saralla. Yksi liittyy julkisten asiakirjojen laillistamiseen ja toinen tutkimus liittyy väestö eh, siviilisäätöön eri jäsenvaltioissa ja kummatkin löytyvät komission nettisivuilta. Yksi syy hankalille tilanteille, joihin kansalaiset joutuvat, eh, ovat vaatimukset eh, antaa jäsenvaltioiden viranomaisille julkisia asiakirjoja, jotka todistavat eh, siviilisäädyn, jotta voitaisiin harjoittaa jotain tiettyä oikeutta tai jotta eh, jouduttaisiin jonkun tietyn valuusin alaiseksi. Tämä voi olla hallinnollinen asiakirja, notariaalinen asiakirja, sopimus, oikeuden päätös. Kansalaisilla voi olla vaikeuksia, koska tällaiset asiakirjat eivät välttämättä ole niitä ei välttämättä tämän jäsenvaltion viranomainen hyväksy ilman tiettyjä hallinnollisia toimenpiteitä, esimerkiksi laillistamisen tai apostillan kautta. Tässä tilanteessa kansalaiset esittävät konkreettisia kysymyksiä. Ketkä ovat ne mm, vastuuviranomaiset, joilta voin kysy, pyytää laillistamista? Täytyykö minun mennä sinne henkilökohtaisesti paikalle? Mitä se maksaa? toteutetaanko nämä toimenpiteet mahdollisimman nopeasti? Tarvitsen asiakirjat huomenna, onnistuuko se? Ö, tarvitaanko käännöstä? Nämä ovat ehkä pieniä kysymyksiä, mutta ne ovat asioita, jotka aiheuttavat epävarmuutta ja turhautumista kansalaisille. Kansalaiset eivät ehkä välttämättä vie asiaa tuomioistuimeen, mutta tällainen epävarmuus, turhautuminen ja harmistuminen ei ole yhtenäväinen tavoitteen kanssa, että luodaan kansalaisten Eurooppaa. Nyt kun puhutaan sivilisäätyasiakirjoista, äh, väestörekisteriasiakirjoista, niin silloin nousee esiin toinen kysymys, nimittäin niiden vaikutusten tunnistaminen, niiden sisällön tunnustaminen. Nämä asiakirjat ovat asiakirjoja, jotka, joissa jäsenvaltion äh, viranomainen tunnistaa tärkeät tapahtumat, jotka josta riippuu henkilön siviilisääty, syntymä, avioliitto, kuolema. Kuten tiedämme, nämä asiakirjat eivät välttämättä toteuta samoja tavoitteita toisissa jäsenvaltioissa. Jokaisella jäsenvaltiolla on omat säänsä näistä asioista, omat menettelytapasääntönsä, omat kansainvälisen siviilioikeuden sääntönsä, ja nämä ovat erilaisia eri puolilla jäsenvaltioita valtioita. Esimerkiksi isyys, joka on tunnustettu yhdessä jäsenvaltiosta, josta on asiakirja, niin sitä ei välttämättä tunnusteta toisessa jäsenvaltiossa liittyen eh, erilaisiin kansallisiin sääntöihin. Jotta siis voidaan voittaa nämä haasteet ja tehdä EUn eh, e kansalaisoikeuksista tehokkaampia käytännössä, niin siitä syystä olemme nyt ryhtyneet tähän julkiseen äh, kuulemiseen tämän tulevan vihreän kirjan kautta. Ja me olemme kattaa nämä kaksi kysymystä. Ensinnäkin julkisten asiakirjojen vapaa äh, liikkuminen ja sitten äh, väestörekisteröiden asiakirjojen vaikutusten tunnustaminen. Nämä kaksi asiaa ovat katettuna, koska pitkällä tähtäimellä tulevaisuudessa, kuten sanottiin myöskin Tukholman toimintasuunnitelmassa, komissio pyydetään esittämään kaksi lainsäädäntöehdotusta myöhemmin Tukholman ohjelma kautena, ja nämä liittyvät asiakirjojen vapaaseen liikkuvuuteen, että, ja että luovutaan laillistamisesta apostilloista jäsenvaltioiden välillä, ja toiseksi tiettyjen väestörekisteriasiakirjojen vaikutusten tunnustaminen. Ja jotta voitaisiin valmistella nämä kaksi lainsäädäntöehdotusta tämä kuuleminen tulee kattamaan kummatkin. Jos katsomme ensin tätä ensimmäistä asiaa, julkisten asiakirjojen vapaa liikkuminen, niin ne liittyvät asiakirjojen, joita kansalaisten täytyy esittää viranomaisille. Usein viranomaiset vaativat laillista palauttamismenettelyn kautta, validointia tai apostilan kautta. Ja tavoite on kyllä ymmärrettävä. Tavoitteena on todistaa, että asiakirja on oikea muodoltaan ja sisällöltään. Tällä tavoin vältetään petokset esimerkiksi. Ja tällaisen laillistamisen jälkeen tai apostilan jälkeen tämä asiakirja voidaan sitten esittää toisessa jäsenvaltiossa. Kuitenkin Käytännössä nämä muodollisuudet ovat taakka kansalaisille ja vaativat aikaa ja rahaa. Kun me olemme lisääntyvän vastavuoroisen luottamuksen Euroopan unionissa, niin komissio kysyy, eikö nyt olisi ehkä aika luopua laillistamisesta ja myöskin apostillasta kaikille julkisille asiakirjoille jäsenvaltioiden välillä. Tämä on se kysymys, joka vihreä kirja esittää. Tällainen luopuminen, sitä voitaisiin vahvistaa hallinnollisella yhteistyöllä viranomaisten välillä, että olisi mahdollista ottaa yhteyttä lähtömaan asi- viranomaiseen, jos on epäilyksiä tai kysymyksiä asiakirjasta, jotta voitaisiin ratkaista käännösongelmat tai vähentää niitä. Voisimme myös harkita standardisoituja kaavakkeita ja olemme kuulleet nyt tänään jo kokemuksia muilta kansainvälistä eh, järjestöiltä tällaisista kaavakkeista. Sitten eh, myöskin väestörekisteriasiakirjojen vaikutusten eh, vastavuoron tunnustaminen on tärkeä kysymys. Rajat ylittävissä tilanteissa on tärkeää tietää, tunnustetaanko toisessa jäsenvaltioissa syntynyt laillinen tilanne. Joten tänä päivänä meillä on yksi asia, joka tunnustetaan muissa jäsenvaltioissa, nimittäin avioero, jos se on ollut Bryssel 2a säännösten mukaista. Jos henkilö on eronnut Kreikassa, niin hän on eronnut silloin myös Espanjassa voi mennä uudelleen naimisiin. Tämä on se yksi siviilisääty, joka tunnustetaan kaikissa jäsenvaltioissa. Nyt kysymme, onko muita sivilissäätyjä, jota, jotka voisivat saa tunnustaa esimerkiksi mm, vanhempien lapsisuude, nimi ja niin, kysymyksiä, jotka on mainittu. Tilanne eri jäsenvaltioista liittyy riippuu kulttuurillisista, uskonnollisista, lingvistisistä kysymyksistä ja tämä saattaa vaikuttaa esimerkiksi nimilainsäädäntöön, mutta se voi johtaa tilanteeseen, jossa kansalaiset eivät voi saada sitä nimeä, joka heillä olisi omassa kansallisvaltiossaan tai heillä saattaa olla eri nimi eri jäsenvaltioissa ja tässä mennään eh, henkilön identiteetin puolelle, heillä pitäisi olla mahdollisuus samaan identiteettiin. On tehty hyvin paljon eh, työtä kansainvälisessä väestörekisteritoimikunnasta ja on paljon kansainvälisiä yleissopimuksia, mutta eivät kaikki jäsenvaltiomme ole eh, osallisia näissä sopimuksissa, joten ne eivät ole vielä ratkaisseet tilannetta. Mutta luonnollisesti Euroopan unionin pitäisi hyötyä tästä syvällistä asiantuntijuudesta, jota on väestörekisteritoimikunnassa. Ja me mielenkiinnolla seuraamme heidän pilottihankkeitaan muun muassa myöskin väestörekisteriasiakkaiden sähköinen siirtäminen. Joten meidän haasteemme on yrittää löytää tapoja ratkaista ongelmia, jotka liittyvät väestörekisteriasiakirjojen tunnustamiseen. Ja tässäkin asiassa vihreä kirja esittää kysymyksiä. Komissiossa me olemme prosessin alussa. Me olemme kiinnostuneita kaikista toimijoiden mielipiteistä, sidosryhmien mielipiteistä ja olemme myöskin kiinnostuneita teidän vastauksestanne tähän äh, kuulemiseen, joka tulee jatkumaan huhtikuusta joulukuun ensi vuonna. Ja lopuksi haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se on järjestänyt tämän äh, hyvin äh, mielenkiintoisen päivän. Se on tuonut meille paljon aiheita pohdiskeluun. Aiomme viedä ne komissioon kaikki, kaikista näistä aiheista, myöskin tästä viimeisestä, nimittäin siviilisäädöstä. Kiitoksia. Kiitän komission edustajaa sitä, mitä hän meille kertoi, erityisesti liittyen tähän konsultaation kuulemiseen, joka meitä odottaa. Nyt meillä on hiukan aikaa keskustelulle ja toivoimme, että heillä olisi puheenvuoroja myöskin kansallisista parlamenteista, mutta ei välttämättä. Tietenkin myös Euroopan parlamentin jäsenet voivat puhua tai muut, joilla on oikeus puhua, joten kysyn nyt, haluaisiko joku puheenvuoron Kollega, kollega Tain. Minä en haluaisi täällä äh, puhua meppinä, vaan saksalaisena notaarina. Voin äh, vain kertoa siitä, millaisia ongelmia on väestörekisteriasiakirjojen äh, hyväksymisessä, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan tehdä sopimus, oli sitten kyse äh, Mm, tontin ostosta tai perinnöstä tai jostain muusta, joten lähtökohta on se, että pitää pystyä tunnustamaan, tunnistamaan henkilön identiteetti ja on kovin ikävää silloin, kun tämä tunnistaminen tai se aika, jotta saadaan tämä väestörekisteri asiakirja ja Saksahan on hyvin muodollinen maa, niin että tämässä voi mennä usein hyvin paljon aikaa ja että loppujen lopuksi sopimus on pitkään vielä tavallaan roikkuu ilmassa, koska meillä ei ole näitä väestörekisteriasiakirjoja. Sitten kun mennään Euroopan ulkopuolisiin maihin, Kanadaan, Yhdysvaltoihin, jossa saksalaiset, kansalaiset tekevät hyvin paljon sopimuksia ja sitten kun puuttuu väestörekisterasiakirjoja joutuvat odottamaan hyvin pitkään. Siksipä olen hyvin iloinen tästä. Mä sanon, että en tuntenut tätä instituuttia. Se ei se, että äh, aikaisemmin ja jo nyt äh, tutkia sen työtä vähän äh, tarkemmin. Meidän meppeinä tulisi yrittää kertoa mahdollisimman monille järjestöille, lakiasiantoimistoille, notareille ja niin poispäin, että osallistuisivat tähän kuulemiseen. Tästä olisi hyötyä Euroopan unionin kansalaisille heidän päivittäisessä elämässään. Ja sitten kun puhutaan Euroopan ulkopuolisista valtioista, niin ongelmat ovat erityisen suuria ja siksi olisinkin iloinen, jos pääsisimme jossain vaiheessa sellaisen sopimukseen, että Kanada, Yhdysvallat, Israel, Australia, tärkeimmät ähm, valtiot, joiden kanssa on kanssakäymistä länsimaissa, otettaisiin mukaan, jotta sopimusten teko olisi helpompaa. Kiitoksia. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Alankomaillakin on eh, mm, koko maan kattava siviilisäätykomitea ja eh, haluaisinkin kysyä, että haluaisiko komissio ehkä ottaa yhteyttä tähän komiteaan. Se la commissione, vuole, la commissione europea vuole rispondere. komissio vastata tähän? Prego, professori. Olkaa hyvä. Professori. Voin vastata edustajalle. CIC e työskentelee hieman erityislaatuisesti, kun jäsenestä, maasta tulee jäsen, niin se järjestää maassaan tällaisen kansallisen yksikön ja siellä sitten ovat pätevät henkilöt, jotka toimivat niillä aloilla, joista CIC on kiinnostunut siinä, tai saattaa olla siis ministeriö tai sitten siis se ministeriö, joka vastaa sivilisäätyöasioista ja sitten usein myös ulkoministeriö saattaa olla mukana, mutta siis kansallinen jaos kansallisella jaoksella. Meillä siis on esimerkiksi yhteys tähän hollantilaiseen jaostoon, josta puhuitte, tai komissioon. Ja varmasti se tulee olemaan CICn, jäsen. Kiitoksia, olkaa hyvä. Kiitoksia. On kunnia osallistua tämän päivän istuntoon. Ja herra Berlinguer edustaa Italiaa ja olemme iloisia siitä, että olette ollut johtamassa puhetta tässä viimeisessä osiossa. Sitten näihin asiakirjojen liikkumiseen. Missä, mikä on ongelma, joka joka täytyy ratkaista. Kun ajatellaan näitä julkisia asiakirjoja, jotka liikkuvat EU-ssa, niitä täytyy arvioida, mikä on niiden todistusarvo tulevaisuudessa. Ei pidä jättää mitään epäilyn varaan. Euroopan unionissa pitäisi olla sellainen menettelytapa tai luoda sellaiset olosuhteet, joissa asiakirjat, jotka on sertifioitu ne, jotka liikkuvat EU-ssa, niiden täytyisi mm, olla todistetusti oikeita ja että nämä asiakirjat on täytetty ja siirretty asianmukaisten viranomaisten toimesta. Tämä on mielestäni tärkeä asia. E Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Olkaa hyvä. Tämä oli vielä yksi puheenvuoropyyntö. Thank you so much for very interesting... Kiitos hyvin mielenkiintoisesta ja informatiivisesta keskustelusta. Se oli tietysti erittäin mielenkiintoinen ja arvokas. Minulla on kysymys kuitenkin, joka koskee siviilisääty- tai siis väestörekisteriasiakirjoja. Koskeeko tämä myös avioliittopapereita? Koska avioliitto avioliittohan on myös tällainen, tai avioliitto kuuluu näihin siviiliasioihin. Mitä sitten, jos samaa sukupuolta olevat menevät naimisiin ja haluavat sitten tällaisen avioliitto paperin ja sitten vievät sen paperin sellaiseen maahan, jossa avioliitto kuuluu ainoastaan miehelle ja naiselle. Mitä tulee 81 artiklaan ja sen kolmanteen kohtaan sopimuksessa, mitä silloin siis tapahtui. Kiitoksia. Onko täällä oikealla puolella ketään, joka voisi ehkä vastata tähän kysymykseen? Olkaa hyvä. En tiedä, ymmärsikö nyt oikein tuota tulkkausta, mutta joka tapauksessa ymmärsin lopun. Eli haluttiin tietää, onko sellaisia asiakirjoja, jotka ottavat huomioon sanaston, joka on erilaista, kun puhutaan avioliitosta samaa sukupuolta olevien henkilöiden välillä. Minä omassa alustuksessani sanoin nopeasti, koska ei ollut oikein aikaa puhua muuta kuin nopeasti niin yksi niistä töistä, joita parhaillaan teemme, on päivittää ne asiakirjat, jotka ovat nyt 30 vuoden ikäisiä, ja jotta siellä otettaisiin huomioon sanasto, kansallinen lainsäädäntö niissä tapauksissa, jossa on kyse avioliitosta samaa sukupuolta olevien henkilöiden kesken. Voin sanoa, että tämä ei ole mitenkään itsestäänselvyys koska ensinnäkin meillä on termi, termeihin liittyviä ongelmia, on vaikea löytää erikielistä neutraaleja termejä, jotkut kielet tunnistavat vain sukupuoleen liittyvät termit, puhutaan miehestä, vaimosta, ja sitten on lingvististen ongelmien lisäksi poliittiset ongelmat, joka johtuu siitä, että on tiettyjä jäsenmaita, jotka eivät tunnusta tällaisia instituutioita, eivätkä halua edes kuulla puhuttavan niistä, saati sitten ryhdyttyisivät luomaan sanastoa. Eli tämä on ongelma, josta olemme olleet jo tietoisia jo jonkun aikaa, mutta vaikuttaa siltä, että että niin maat, jotka ovat olleet tähän saakka hyvin vastahakoisia, ovat käyttäneet sitten erilaisia muotoja, mitä tahansa muotoja, joita voitaisiin sitten käyttää henkilöihin riippumatta sukupuolesta, ovat nyt ryhtyneet lähestymään ja mahdollistamaan sen, että voidaan käyttää tällaisia jossain määrin neutraaleja termejä. Eli vaikuttaa siltä, että pikkuhiljaa nekin maat, jotka ovat, olleet pitän, jotka ovat pitäneet kiinni niistä alkuperäisistä vanhoista muodoista, jossa puhutaan miehestä, vaimosta, isästä, äidistä. No, tuohon aikaan ei kuviteltu, että voisi olla 34 vuoden, 40 vuoden jälkeen sellaisia tilanteita, joissa tarvittaisiin sellaista sanastoa, josta on poistettu, riisuttu kaikki sukupuolen viittaavat ilmaukset. Ja nyt me olemme jotenkin ikään kuin poistaneet ne ö, merkinnät, jotka viittaavat sukupuoleen. Ja tällä, tätä kautta voitaisiin saada hyväksyntä useammassa maassa ja sitten voitaisiin nämä yleissopimukset ratifioiduksi myös kansallisissa parlamenteissa. Eli pitkän keskustelun jälkeen vaikuttaa siltä, että olemme löytämässä ratkaisun, jonka kautta voimme ratkaista tämän kysymyksen ja pääsemme ratifiointivaiheeseen. Ja näin väestörekisteritoimikunnan edustajana voin sanoa, että minulla on suuri eto, jos vertaamme tilannetta EU-ssa, koska meillä on kuitenkin hyviä välineitä käytettävänä ja jo, siellä on sellaisia instrumentteja, jotka, joiden avulla voidaan ratkaista tiettyjä ongelmia ja näihin ongelmiinhan monet ovat tänään viitanneet. Äsken myös Rouvar Saastamoinen viittasi tähän ongelmaan ja on olemassa yleissopimus, joka ei voinut mennä niin pitkälle kuin me olisimme halunneet, koska meillä oli vastassamme joidenkin jäsenmaiden vastahakoisuutta ja sitten näiden nimien vastavuoroinen tuon, tunnustaminen on myös hieman menettänyt arvoansa matkan varrella – herra Lagarde viittasi myös näihin kysymyksiin, eli avoliittoon tai kumppanuuteen liittyvät maininnat. Tuosta kohdasta oli vaikeaa saada ähm, ratkaisua, mutta sitten oli ensimmäinen maa, äh, joka sen äh, allekirjoitti ja sitten toinen maa, joka sen ratifioi ja Portugali ja Espanja ovat nyt siis toimineet näin. Emme voi siis luoda tällaisia järjestelmiä, jotka automaattisesti siirtyisivät maasta toiseen. Voisinko komission puolesta saada lisätä vielä asiaan, koska ymmärsin, että se oli esitetty myös meille. Mitä avioliittotodistukseen tulee ja niiden, siihen ovatko ne julkisia asiakirjoja? kuten syntymätodistukset ja muut tällaiset, tai sitten avioero tuomiot, ne ovat julkisasiakirjoja. Haluaisin kuitenkin sanoa, että mitä tulee avioliittoa koskeviin sääntöihin, ne kuuluvat perhelakiin, lainsäädäntöön, eli jäsenvaltioiden toimivaltaan, ja ei ole suinkaan tarkoitus, että niistä tulisi millään tavalla, tai ne alistettaisiin unionin säännöille tällä hetkellä ei ole mitään sellaisia sääntöjä ja mitä tulee sitten, paitsi siis vapaata liikkumista koskevia, lukunottamatta vapaata liikkuvia koskevia direktiivejä mitä siis avioliittopapereiden tunnustamiseen tulee, niin se tulee, ne ovat asianmukaisia sellaisissa tapauksissa, jolloin on tunnustettava vapaan liikkumisen oikeus, joka on asianmukainen tai kyseiselle henkilölle. Siis siitä me puhumme. Meidän kannaltamme muuten nykytilanne on se on nykytilanne, mutta tulevaisuudessa me tutkimme kaikkia julkisia asiakirjoja, siviilisääty väestörekisteriasiakirjoja ja vain tulevaisuudessa voimme sanoa, mitkä tulevat olemaan mukana eri aloitteissa, mutta konsultaatio on hyvin laajaa ja mielellämme kuuntelemme kaikkien osapuolten mielipiteitä, mitä väestörekisteriasiakirjoihin tulee. Ci sono altri interventi? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Non ci sono. Ei ole. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tähän meidän tapaamiseemme. Tämä keskustelu on osoittanut, että oli oikein kutsua se koolle. Varmasti jo näistä näiden edeltävien sessioiden suhteen, mutta myöskin tämän argumentin suhteen, joka on uusi ainakin Euroopan unionissa. Ja se on myöskin hyvin erityinen ja siksi mm, se on mielestäni tärkeä se tosiseikka, että yksinkertaistettu siviilisääntö menettelyt ovat osa Euroopan unionin kansalaisuutta. Niitä ei saa, sitä ei saa unohtaa. Haluaisin kiittää puhujia, jotka toivat meille tietoa ja antoivat aihetta pohdintaan ja haluaisin kiittää komissiota tietenkin. siitä, että se aikoo julkaista vihreän kirjan ja ryhtyä kuulemiseen, konsultaation Ja nämä kysymykset, joita komissio esittää, laillistaminen, pitäisikö se poistaa vai ei. Ja toivon, että komissiolta tulee sitten aloite, myöskin lainsäädäntöaloite. Ja haluaisin sanoa, että mistä vaikuttaa siltä, että keskustelusta on tullut ilmi, että me emme voi ajatella luovamme yhtä ainoaa asiakirja, yhtä ainoa ratkaisua Euroopassa. Emme saa kiirehtiä liikaa, koska tilanne on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa ja tämä on otettava huomioon, koska jäsenvaltioissa on perinteitä ja koska jäsenvaltioilla on toimivaltuus näissä asioissa, eikä sitä voida ohittaa, koska subsidiariteettiperiaatetta on noudatettava. Kuitenkin tarvitaan eh, jonkinlaista yhteisön menettelyä ja se sen kokemus vahvistaa tätä, koska se on syntynyt eh, vapaasti alhaalta ylöspäin, eh, vaan se on syntynyt joidenkin jäsenvaltioiden toiveesta ja se on saanut uusia jäseniä. Se on siis onnistunut äh, tuomaan, äh, leviämään ja se on levinnyt myös Euroopan unionin jäsenvaltioiden keskellä ja tämä on tärkeää. Se osoittaa, että siviilisäätyllä on yhteinen pohja ja sille on löydettävä yhteiset menettelyt. Mielestäni on myös tärkeää hyödyntää modernia teknologiaa. Me kaikki muistamme millaisia ennen olivat asiakirjat, virastot, nämä arkistot, joissa kaikkia näitä asiakirjoja säilytettiin. Me kaikki muistamme, kun minä muistan, kun Trentossa ensimmäistä kertaa otettiin käyttöön siviilisääty äh, asiakirjat. Nyt olemme aivan erilaisessa tilanteessa. Tämä on yksi yhtenäismarkkinoiden perus kysymyksistä. Se on perustavanlaatuisen tärkeää liikkuvuudelle ja siksi olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy kiinnittää mahdollisimman paljon huomiota siihen, mitä se on jo tehnyt. Meidän täytyy hyödyntää näitä kokemuksia. Ja kokemus täytyisi Tukholman ohjelman sisälle, joka on erittäin tärkeä elementti Euroopan kehitystä, kehittää tätä siviilisäätykysymystä ja väestörekisteriasiakirjojen vastavuoroista tunnustamista. Minä haluaisin vielä henkilökohtaisesti muistella erästä asiaa. Minä olen syntynyt Sardiniassa. Se on eräs Italian alue, jota pitkin, pitkään, oli pitkään Espanjan vallassa. Nyt se on italialainen Minulla on äh, kaukainen sukulainen, jonka nimi oli alun perin espanjalainen. Hänen nimensä on Malta, Marta del Pilar del Estelvelas de Pasar. Erittäin, erittäin pitkä nimi ja hän oli hyvin ylpeä tästä sivunpituisesta nimestään. Voisin kuvatella, että ää, äh, täällä tällä nimellä voisi olla ongelmia tunnustamisessa. Mutta Eurooppa on myös sellainen, meidän täytyy kunnioittaa näitä kysymyksiä ja kunnioittaa näitä erilaisuuksia. Kiitoksia.